So, ladies and gentlemen, are we ready to begin our afternoon meeting? Voimme jatkaa iltapäivän kokousta. Oletteko valmiit? Our next point. Seuraava kohta esityslistalla on keskustelu Peter Melvin kanssa, joka tulee Espon järjestöstä. Kyse on Euroopan aluekehittämisen seurantaverkostosta. Sen tarkoitus on ö, muun muassa oppia ja siirtää tietoa ja niin edespäin. Ja hän antaa meille alueiden vision ja näkymän vuoteen 2050 saakka. Tarkoitus on edistää meidän kykyämme, poliitikkojen kykyä tehdä hyviä päätöksiä, jotka vaikuttavat alueisiin ja kaupunkeihin. Tänään käymme keskustelua tämän Espon niin työn tuloksista. Annan puheenvuoron Melville, jotta hän voi esitellä tämän asian, ja sen jälkeen meillä on mahdollisuus vaihtaa mielipiteitä, esittää kysymyksiä, ja toivon, että että Melby on valmis vastaamaan kysymyksiimme. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair, and thank you to the committee for inviting us. Kiitos puheenjohtaja, kun kutsutte minut valiokuntaan kertomaan omasta näkökulmastani tästä varsin mielenkiintoisesta tulo, tutkimuksesta ja tuloksista. Tämä hankehan on ollut aika lailla vaikeakin näin suoraan sanottuna kun teemme hyvin pitkän aikavälin pohdintoja, esitämme skenaarioita, menemme jopa niin pitkälle, että esittelemme mahdollisia visioita poliitikoille, niin tämä on haastava tehtävä. Tiedän, että poliitikkoja kiinnostavat myös pitkän aikavälin strategiset tulevaisuuden näkymät Euroopan alueella. Joten näin ollen ehkä tämä hanke on teille aivan erityisen mielenkiintoinen. Näin ainakin toivon. Ja Teen parhaani tarjotakseni tietoja keskeisistä tuloksista. Alkuun haluaisin kertoa hankkeen lähtökohdista. Espon ohjelman taustalla olevat päännökset, päätökset ja vaatimukset tulivat kaikista niistä maista, jotka olivat tämän Espon 2030 ohjelman takana. 21 maata Silloin Kroatia ei vielä ollut jäsenenä, kun tämä hanke käynnistettiin, mutta vaatimuksissa oli mukana se, että yritämme suunnata katsemme tulevaisuuteen, yritämme löytää alueellisia skenaarioita. Kaikki näkevät, että Euroopalla on uusia muuttuvia haasteita edessään. Tämä oli jo siis ennen pakolaiskriisiä, ennen kuin se todentiolla käynnistyi. Monet näistä haasteista vaikuttavat siihen tapaan, jolla alue muotoutuu, tasapainottuu, minkälainen tasapaino Euroopassa vallitsee. Ja tältä pohjalta meitä pyydettiin luomaan jonkinlainen viitteistö tälle alalle. Sitä voitaisiin ihannetilanteessa käyttää politiikan teon tukena eri tasoilla ja myös alakohtaisessa politiikan teossa. Kun kyse on pitkän aikavälin visioista ja tutkimuksista, niin täytyy olla totta kai valmiina myös siihen, että tarvitaan jonkinlainen toimintaohjelma, reitistö ja suosituksia siitä, minkälaisia päätöksiä politiikassa tulisi tehdä. Tämäkin oli hankkeen tavoitteena kun sen käynnistimme. Hanke on saatu valmiiksi ja yritän välittää teille pääviestit, niin kuin jo sanoin. Täytyy myös kertoa, että koko ajattelu Euroopan alueen pitkän aikavälin näkymien taustalla on saanut huomiota jäsenvaltioiden keskuudessa. 26. ja 7. marraskuuta järjestetään epävirallinen Luxemburgin ministerikokous osana puheenjohtajakauden ohjelmia. Ja valmistelivista toimista olemme nähneet, että monet jäsenvaltiot ovat halunneet, että siirrytään nimenomaan tähän vaikeampaan vaiheeseen, eli vision esittelemiseen. Tämä vaihe työstä tarvitsee paljon vuoropuhelua ja myös osallistumista. Nähtäväksi jää, kuinka pitkälle Luxemburgin johtopäätökset vievät näitä ajatuksia ja haasteita. Aluksi halusin kertoa teille, että olemme valinneet klassisen strategisen metodologian. Ja oikeastaan kalvoillakin halusin sen tällä tavalla esittää. Se, miten nyt nämä skenaariot ja visiot rakentuvat, niin ensinnäkin luodaan tilannekatsaus ja määritellään perusskenaario. Peruslinjaushan on se, että mitään ei muuteta, poliisi miksi pysyy ennallaan ja kehitys jatkuu suoraviivaisesti. Tämä on oikeastaan viitekohta koko hankkeessa. Sitten tässä tapauksessa meillä on kolme alueellista vaihtoehtoista skenaariota. Korostan sitä, että nämä ovat alueellisia skenaarioita, territoriaalisia skenaarioita. Tukeahan nämä voivat saada rahoituksen kautta, poliisin miksien kautta ja näin voivat ohjata alueellista kehitystä. Näytän kohta tästä lisää kuvia, joten ymmärrätte paremmin, mistä on kyse. Yksi seikka oli se, että edistetään metropolialueita. OECDn tutkimuksissa on puhuttu paljon agglomeraatiotalouksista ja tihkumisvaikutuksista – Täytyy muistaa myös kaupunkien verkostot ja sitten se, että pyritään aivan tietoisesti edistämään pieniä ja keskisuuria kaupunkeja ja myös maaseutualueita, erityisesti sellaisia alueita, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksessä. Kun katsotte kuvaa, niin näette, että tästä syntyy jonkinlainen leija muoto. Tässä oikeastaan visiota voidaan liikuttaa tämän kuvion sisällä joko metropolialueiden, alueiden tai kaupungin verkostojen suuntaan ja tilanne hieman muuttuu. Ja niin kuin sanoin, niin sitten tämän pohjalta olemme määritelleet myös erilaisia polkuja, poliittisia vaihtoehtoisia polkuja, mitkä poliittiset päätökset voitaisiin tehdä, jotta sitten kehitys kulkisi kohti tiettyä visiota. Tässä siis taustaa, jotta ymmärrätte, mis, mitä kalvot kuvailevat. Nyt siirrymme kolmeen alueelliseen territoriaalisen skenaarioon. Ei vaan ensin tämä perusskenaario. Siitä hieman tietoa. Kaikki nyt esittelemäni on tuotettu monikansallisen tiimin toimesta. Se on palkattu tekemään tämä työ Tässä meillä oli päteviä ihmisiä, ammattilaisia ja näin ollen laatu on sekä laadullisesti että määrällisesti arvokas. Kun katsotte tätä peruskenaariota ja katsomme, että nykyisellä politiikkamiksillä Eurooppa kehittyisi, niin tuloksena olisi se, että BKTn kasvu olisi noin 1,9 prosenttia pyöristettynä. Mutta kun katsomme eri alueita, niin tässä on vielä 44 aluetta, jotka jäävät alle 1 prosenttiyksikön, 1 prosentin kasvuun. Edelleenkin tilanne on sellainen, että lähentymistä ei kovinkaan paljon ole tapahtunut. No sitten ensimmäinen näistä alueellisista skenaarioista ja Totta kai tämä on hypoteettinen, mahdollinen skenaario, jonka taustalla on tiettyjä oletuksia. Kaikkiin yksityiskohtiin tässä en ehdi mennä, mutta pääseikka on se, että yritämme korostaa sitä, millä tavalla tuemme ja investoimme alueelliseen kehitykseen, minkälaisilla poliittisia päätöksiä tarvitaan. Tässä on 76 metropolialuetta, kasvualuetta, jotka olemme määritelleet Euroopassa, ja ne ovat hankkeessa prioriteetteina. Pyritään korkeatasoiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan, infrastruktuuriverkostoihin, globaaleihin verkostoihin ja yritämme luoda myös yhteistyötä näiden suurien kaupunkien välille, jotta voimme lisätä niiden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Tämän tyyppisellä skenaariolla on myös alueellinen jalanjälki ja se näkyy myös tässä vasemmanpuolimaisessa kartassa. Tällainen kuvio syntyy, jos tämän tyyppistä lähestymistapaa noudatettaisiin Euroopan alueellisessa tulevaisuudessa. Seuraavassa kuvassa edistettäisiin kaupunkien verkostoa, urbaaneja järjestelmiä. Tässä investoinnit ja edistys menee 261 kaupunkiin. Tässäkin kyse on alueellisesta jalanjäljestä. Se on hieman tasapainoisempi, huomioi myös eri Euroopan kolkkia paremmin – ja edistää myönteistä kehitystä myös näillä alueilla. Kolmas skenaario, skenaario C, suuntautuu pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin ja maaseutualueisiin. Tässä järjestelmä on entistä hajautetumpi ja myös jalanjälki niin ikään. Mielenkiintoista on vertailla näitä kolmea skenaariota – Hankkeessa oikeastaan oli kaksi aikaperspektiiviä. Toinen oli 2030, toinen taas 2050. Jos pyrimme vuoteen 2030, minkä pohjalta on järkevää myös mallintaa ainakin jossakin määrin tätä kehitystä, niin jos kolmea skenaariota verrataan keskenään, niin mallintaminen tässä hankkeessa osoittaa, että skenaario, jossa edistetään – metropoleja, toisessa taas oli, olivat nämä kaupunkiverkostot, niin niissä päästään kutakuinkin saman tasoiseen talouskehitykseen. Skenaario C taas ja hieman näistä tästä jälkeen. Kun katsomme territoriaalista jalanjälkeä skenaariossa B, niin se oikeastaan tuottaa eniten kohesiota ja kilpailukykyä. Kartasta ei näy se, että eriytyminen tässä aika perspektiivissä on varsin rajallista. Kun ajattelemme hyvin pitkän aikavälin tuloksia tämän hankkeen suhteen, niin voimme todeta, että talouskasvuun ei juurikaan vaikuta näiden alueellisten skenaarioiden edistäminen, jos aikaperspektiivi ulottuu aina vuoteen 2050. Näin poliitikoille jäisi hyvin paljon liikkumavaraa. Euroopan kilpailukykyä ei estetä, jos visio on varsin kevytrakenteinen kehys, ja jossa aivan tietoisesti mennään monikeskiseen, tasapainoisempaan rakenteeseen. Tämä on yksi hankkeen pääviesteistä. On olemassa tämäkin mahdollisuus. Ja tavallaan tämä myös haastaa vähän haastaa sen tavan, jolla monet tutkimukset esimerkiksi OECDstä, kun pyritään metropolialueisiin, agglomeraatioihin, voi toki pitää paikkansa, mutta ei tämä ole mikään yksi ja ainoa totuus. tässä lähestymistavassa kenties ei voi olla aivan yhtä tiukkana ja talouskasvu näissä eri skenaarioissa on hieman erilainen. On myös mahdollisuus kehitykseen ja olemme pyrkineet näillä kalvosarjoilla osoittamaan nämä kehitysmahdollisuudet. Nyt on hyvin paljon maantieteellistä keskittymistä Euroopassa havaittavissa – se voidaan esittää myös tällä tavalla. Mutta voidaan pohtia myös sellaista kehitystä, joka näyttäisi tältä kalvosarjalta, kun edetään vuodesta 2020 vuoteen 2030 ja sitten aina kohti vuotta 2050, niin näemme, että yhteistyön ja suhteiden kehittyminen Euroopan ja naapuruston kesken tällä tavalla muuttuu. Nyt en tiedä ihan mitä kalvolle tapahtui, mutta sanon, että se visio, joka luotiin näiden kolmen skenaarion pohjalta, sovitetaan sitten tähän leijakaavioon, jonka teille aluksi esittelin. Saamme jonkinlaisen otsakkeen tälle visiolle. Avoimen ja moni keskisen Euroopan luominen. Yksi suurista haasteista on varmistaa, että Eurooppa on yhteydessä muuhun maailmaan globaalisti niin, että Eurooppa ei jää kehityksestä jälkeen ja edelleenkin Eurooppaa voitaisiin pitää globaalina toimijana. Edistetään myös kehitystä naapurialueiden kanssa. Tässä täytyy huomioida toimintojen ja politiikan keskittyminen. Totta kai perinteisesti voimme ajatella monikeskisyyttä, polysentrisyyttä, ja on todennäköisintä, että tällä piirteellä ei ole mitään kielteisiä, sillä voi olla jopa myönteisiä vaikutuksia alueelliseen kehitykseen. Se voi avata uutta potentiaalia, kun tämän tyyppinen politiikka, miksi on tämän tukena. Totta kai näihin pyrkimyksiin liittyy myös paljon yksityiskohtia. Tänään ei ole aikaa käydä kaikkia yksityiskohtia lävitse, mutta kun ajattelemme Eurooppaa globaalisti, niin voitaisiin käsitellä tiettyjä yksityiskohtia, esimerkiksi sitä, että avataan eurooppalaiset markkinat. Näin voidaan tehokkuutta lisätä yhteyksien lisäämisen kautta – henkilöliikenne, tavaraliikenne suuntautuisi Euroopasta ulospäin ja Euroopan sisälle. Ja tällä on suhde myös transeurooppalaiseen, yleiseurooppalaiseen energiaverkkoon, energialähteisiin ja niin edelleen. Tasapainoinen rakenne pitää sisällään sen, että edistetään kaupunkeja ja alueita kasvun moottoreina – aivan suluissa totean, että aina kriisiin asti tämä, tämä porras tässä rakennelmassa oli juuri se tärkeä rakenne, joka olisi voinut vuoden 2008 kriisin ehkäistä. Mutta edelleenkin meillä on tämä mahdollisuus olemassa ainakin meidän mielestämme. Ja luonnollisesti sitten funktionaaliset kaupunkialueet Täytyy muistaa kaupunkien kehittyminen, osallistuva integraatiokehitys, ja tämä on tullut entistä ilmeisemmäksi nyt pakolaiskirisen yhteydessä. Voi olla, että tulevilla sukupolvilla on toisen tyyppisiä preferenssejä kaupunkialueiden kehittämisen suhteen kuin nykyisillä. Kaikki tämä on otettava huomioon, kun pohdimme pitkän aikavälin näkymiä aina vuoteen 2050 saakka. Toiseksi viimeisellä kalvolla haluan näyttää, miten voisimme esittää Euroopan alueellisen tulevaisuuden tällä hetkellä. Kun katsotte vasemman puolista kuvaa, ja kun eri strategioista muodostetaan tällainen tilkkutäkki, niin syntyy tämän tyyppinen kuva. Jos on poliittista tahtoa siirtyä hieman eurooppalaisempaan malliin näkymään, niin sitten syntyy oikeanpuolimaisen kuvan kaltainen kuva. Ei kenties juuri tämänlaista, sehän riippuu pitkälti poliittisista valinnoista ja prioriteeteista, mutta ainakin kartta, jolla Eurooppa esitetään, voisi olla tämän tyyppinen. Sitä voidaan sitten käyttää myöhemmin monilla politiikan aloilla viitekohtana, ei ainoastaan fyysisessä merkityksessä, vaan myös monissa muissa asiayhteyksissä, kun tar- tarkoitus on luoda houkuttelevia alueita. Tämän halusin sanoa alustukseksi. Minulla on mukana ne kolme asiakirjaa. Yksi niistä kenties on keskeisin asiakirja. Se on vasemmalla kalvolla näkyvä. Ja se on tämä painettu versio, printattu versio. Sieltä löydätte argumentit sille, miksi alueellista kehitystä on kehitetty ja vaadittu. Sitten on nämä kaksi muuta asiakirjaa, jotka ovat niille teistä, joita kenties kiinnostavat myös lisätiedot näiden skenaarioiden taustalla, jotka teille esittelin. Nämä asiakirjat ovat saatavilla salissa. Kenties kopioita ei riitä aivan kaikille, mutta ne ovat nyt saatavilla ja totta kai voimme tarjota niitä lisääkin, jos tarpeen. Tässä minun alustukseni ja toivon, että mielenkiintoa hanketta kohtaan nyt on syntynyt. Näyttää siltä, että jäsenvaltioita hanke ainakin on toistaiseksi inspiroinut. Kiitos. Thank you very much for your present. Kiitoksia kovasti esityksestänne. Ja meillä on myös kopioita tästä esityksestä toivottavasti kaikille jäsenille. Jos enemmän tarvitaan, niin kyllä niitä löytyy. Kiitoksia kovasti. Ja nyt kollegat, te saatte puheenvuoron. Onko kysymyksiä, kommentoitavaa? Olkaa hyvät. Van Nistelrooy. Thank, you very much for... Niin kun tulitte tänne sisään, äh, sanoin, teille, että te varmasti kyllä avaatte nyt silmämme. Toki tässä joitain kysymysmerkkejä vielä on, mutta kyllä tämä hyvin silmätavaavaa oli. Täytyy tehdä valintoja. Eikä valinta saa olla se, että tehdäänkö enemmän kaupunkialueiden puolesta tai kaikkien alueiden puolesta. Eihän tämä johda sellaiseen lopputulokseen, joka olisi toivottavaa. Eli, eli tarvitaan lä- tasapainoinen lähestymistapa ja se on kyllä löytynyt tässä iässä. Olen jo vähän sitä mieltä, että näinä aikoina vaikuttaa siltä, että kyllä nämä suuret kaupunkikeskittymät ovat äh, voit kuluttajia. En tiedä, voidaanko tässä saada aikaan yhtä yhtenäistä näkymää. Kyllä tämä tietenkin riippuu jäsenvaltioista niiden kaupunkisuunnittelusta, aluesuunnittelusta ylipäätään. Ajatellaan vaikkapa Cameronia, ties mitä muutoksia tulee. Tilanne on nyt tällainen. Täällä aluekehitysvaliokunnassa olemme nähneet, että viimeisinä kriisin vuosina tämä epätasapaino ei suinkaan ole korjautunut. Minkä tyyppiset toimet voisivat olla parempia alueellisen tasapainon saavuttamiseksi? Mitä mieltä olette taloudellisen tasapainon kannalta totesitte, Joo, että se ei välttämättä toimi tässä, mutta kun katsotaan kohesiopolitiikkaa, pyritään löytämään tasapaino kaikkialle Eurooppaan tai eri alueiden välille, niin että voimme olla kilpailukykyisiä globaalissa taloudessa, niin mikä skenaario tässä mielestänne olisi parempi? Kyllä tässä jonkinnäköistä silmien avautumista varmaan on tulossa. Kyllä olemme kuulleet neuvostonkin kokouksista, että siellä kyllä mielenkiinto erityisesti alueellista ulottuvuutta kohtaan on kasvanut, että sitä mietitään, pohditaan liikenteen alalla ja eri toimien suhteen. Joten ehkä voitaisiin kysyä, että missä tämän tyyppisiä lopputuloksia kun esittelette, niin, niin mitenkä on komissio, millä tasolla siellä tämä tietonne menee läpi ja entä sitten jäsenvaltioiden tasolla, miten tätä teidän tietoanne voidaan levittää. Ja nyt meidän täytyisi huolehtia siitä, että ihmiset saisivat tiedon tästä tulevina kuukausina. Usein käy niin, että asiat hiukan hautautuvat pöytälaatikkoon. Miten viestiä miten tiedottaa jäsenvaltioille, kaupungeille ja tietenkin koko unionille. Kiitos. Mr. Albrecht. Kiitoksia, Albrecht. <clears throat> Olkaa hyvä. Yes, <clears throat> it's, this is very Tämä on erittäin kiintoisa esitys ja sitä kannattaisi lukea tarkkaan. Tämähän kulkee aika paljon samalla linjoilla sen keskustelun kanssa, jota käydään kohesiopolitiikan tulevaisuudesta. Ja jos otetaan huomioon kolme skenaariota, nimittäin megakaupungit ja alueet, kaikki nämä itse asiassa korostavat kaupunkien roolia. Tämä on erittäin kiintoisaa. Jopa niin sanotut alueet, siis tässä on kyse Eh, keskikokoisista kaupungeista ja muista. Mutta eihän tämä tarkoita ehkä sitä, että koko kohesiopolitiikasta on kyse. Totta kai, jos meiltä kysytään, että haluatteko, otatteko tai jätättekö, niin totta kai me haluan. Pidimme siitä tai en, e- emme. Mutta mutta kyllä me olemme aika paljon keskittyneet kaupunkien kehitykseen, erilaisten kaupunkien, pääkaupunkien, megakaupunkien ja niin edespäin. Ja Euroopan unionihan tarvitsee, ja tätä toistamme jatkuvasti, urbaania politiikkaa, kaupunkipolitiikkaa. Tällä hetkellä aluepolitiikkaa koskevat yhä enemmän ja enemmän myös kaupunkien ongelmat. Seuraava kommenttini liittyy natseihin. Nats 1, 2, 3 ja niin edespäin. Tällä meillä on aika, tänä, t- tätä nykyään meillä on aika paljon kertynyt tietoa ja kaupunkien luokittelu on NATS 2 tasolla ja BKT on ainoa, ainoa kriteeri. Kun katson näitä skenaarioita, niin ensimmäinen vaikutelmani on se, että kaikkein paras ja toteuttamiskelpoisin on B, ja sehän koskee NATS 2. Kolmas on sekin kiintoisa, NATS 3kin on kiintoisa, mutta kaikkein kiintoisin tulevaisuutta silmällä pitäen on kyllä NATS 2. Eihän tämä välttämättä tarkoita sitä, että keskustelussanne komission kanssa ähm, väitätte, että NATS-taso ja siihen liittyvät pääkaupungit olisivat se taso, joka on kaikkein paras tulevaisuuden politiikan kannalta. Vai voi olla, että kannattaa myös mennä NATS kolmoseen ja niin edespäin, koska vanha keskustelu terrotia, terro, mm, alue, alueellisesta kohesiosta, niin sehän kävi vähän samoilla linjoilla. Ja tästä materi- tämän materiaalin perusteella ää, näyttää siltä, että NATS 2 ei olisikaan mikään business as usual tyyppinen ratkaisu, vaan taso, tarkoittaisi tasoa, joka olisi kaikkein par- parhain. Sitten ää, ka- kansalaiset ja aluepolitiikka, sekin kiinnostaa. Kiitoksia kovasti sitten Bresso. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin äh, huomio ja sitten kysymys. Kun halutaan edistää kaupunkeja, niin minusta näyttää siltä, että tässä on tällainen äh, yksisilmäinen äh, näkemys. Tarkastellaan pääkaupunkeja kaiken kaikkiaan yksisilmäisesti kohdentaan katse pääkaupunkeihin, esimerkiksi juuri Ranskassa, mutta ei se välttämättä vastaa tämänhetkisen kehityksen kulkua. Jos ajattelen vaikkapa oman maani tulevaisuutta, niin uskon, että Italian kaikki kaikki taloudellinen kehitys omaa Piemonttiani niin lukunottamatta keskittyy Milanon alueelle. Eli Milano on se paikka, jossa Italian taloudellinen kehitys etenee. Ja siksi tämä yksisilmäinen lähestymistapa ei välttämättä sovi pää tulevaisuuteen kuin Ähm, menneisyytenkään. Itali, Italiahan on kuitenkin maa, jossa on useita erilaisia keskuksia, ja niidenkin, niistäkin koituva kehitys voisi, voitaisiin ottaa huomioon. Jos keskitytään pääkaupunkeihin, niin se on muuten senkin vuoksi äh, vaarallista, koska kun ajatellaan kohesiorahojen käyttöä, niin kyllä pääkaupungilla on aika vahva rooli, mutta ne keskittyvät lähinnä itseensä ja luovat aika suuriakin eroavaisuuksia maiden sisällä, vaikka kohesiopolitiikanhan tarkoitus on nimenomaan vähentää er-, erilais- eroavaisuuksia tai kaventaa eroja. Eli minä olen sitä mieltä, että näissä skenaarioissa tulisi olla vaihtoehtoisia malleja niin, että luodaan sellaisia tällaisia moninapaisia keskuksia, ei niin, että on vain yksi napa, nimittäin pääkaupunki. Sitten toinen seikka. Euroopassahan kehitetään kovasti makroaluestrategiaa. Makroalue, strategiaa tai strategiat vastaavat ainakin minusta nähden tällaista eurooppalaista alueellista uudelleenjärjestämistä, joka lähtee tällaisesta alhaalta ylöspäin menevästä periaatteesta. Eli äh, ajatellaan, eh, valitetaan, valitaan tavallaan kehityskelpoisimpia alueita. No, tämä tulisi ottaa huomioon koska periaatteessa alueellisen, ähm, alueellisen, alueellisen yhteistyön kehittämisen perussopimuksenkin mukaan pitäisi liittyä muun muassa rajat ylittävään yhteistyöhön, äh, tulisi ottaa huomioon alueen, äh, ominaispiirteet, omintakeisuudet, esimerkiksi vesi, äh, vuoristo, tulisi ottaa huomioon myös historialliset piirteet ja tulisi tehdä yhteistyötä niin, että saataisiin konkreettisia strategioita. Kun ajatellaan tulevaisuuden kehitysennusteita, niin nämäkin tulisi ottaa huomioon niissä, koska tällä hetkellä yhteistyön, alueellisen yhteistyön maantiede niin sanotusti on muuttumassa, samoin taloudellisen kehityksen kuva muuttuu. The floor is... Kiitoksia ja Vaana, olkaa hyvä. Vielen Dank für die Präsentation. Kiitos tästä esityksestä. Sepä oli hyvä ja samoin nämä tausta-asiakirjat, jotka ovat hyvin kattavat, aivan erinomaiset. Haluaisin kysyä vielä ne indikaattoreista. Onko niin kuin tavallista käyttää PK, käytetään PKT perusindikaattorina sosioekonomisen kehityksen laskemiseksi vai mitä indikaattoreita te olette käyttänyt, kun ajatellaan muun muassa jakokysymyksiä, ympäristöulottuvuutta, ja niin edelleen, niin oletteko soveltaneet tutkimuksessanne kattavampaa indikaattorimallia kuin pelkkää BKT. Mikäs on teidän vastauksenne tähän? Kiitos. Thank you. Are there? Kiitoksia. Muita kysymyksiä? Saisinko minä regivaliokunnan jäsenenä esittää kysymyksen ja puhun nyt omaa kieltäni Bulgariaa. Haluaisin kysyä teiltä, missä määrin nämä eri skenaariot, joista puhuitte, missä määrin ne vastaavat ohjelmointikautta, jossa tällä hetkellä ollaan, eli 2014-2020 välistä aikaa. Oletteko sitä mieltä, että nämä skenaariot, joista puhuitte, käytettiin jo silloin, kun kumppanuussopimuksia allekirjoitettiin ja operatiivisia ohjelmia laadittiin. Kysyn tämän sen vuoksi, että edustan maata, joka yrittää ylläpitää moninapaista kehitystä omalla alueellaan. Kuitenkin kun ajatellaan kohesiopolitiikan investointeja, niin ne tuuppaavat meitä vähemmän hyvää mallia kohti. Eli sitä, että maamme alueella olisi kaksi tai kolme kehityskeskusta, eikä oteta huomioon muiden alueiden tai pienempien kaupunkien mahdollisuuksia. Nämä pienemmät alueet tai keskukset ovat tärkeitä omille alueilleen, mutta mutta niitä ei pidetä tärkeinä siinä kohesiopolitiikassa, jota, joka on hyväksytty ja to, jota toteutetaan ja joka tulee olemaan voimassa vuoteen 2020 saakka. Eli jos me keskustelemme näistä hypoteeseista tai skenaarioista, niin voimmeko me seuraavalla, vaiheella, seuraavalla kaudella päästä näistä ongelmista yli eli vuoden 2020 jälkeen, ja voitteko te valmistella sellaisen kohesiopolitiikkapaketin, joka mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot saavat valinnanvapauden, tietysti riippuen myös Euroopan unionin linjauksista, mutta olisi hyvä, jos jäsenvaltiot voisivat viedä eteenpäin moninapaista lähestymistapaa. Nyt tämä taisi olla viimeinen puheenvuoro. En näe muuta puheenvuoroa. Arvolis, olkaa hyvä. Yours. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Pahoittelen, että tässä nyt näin myöhäisessä vaiheessa vielä pyysin puheenvuoroa, mutta haluaisin viittaa esimerkkiin omasta maastani. Minun maanihan kuuluu kohesiomaihin – ja meillä on erilaisia yhtäältä erilaisia painopistealueita, toisaalta keskittymiä. Ja kun ajatellaan alueitamme, jotka parhaiten ovat kehittyneet, niin ne ovat kyllä niitä alueita, jotka ovat valinneet useampia kehityspainopisteitä. Ja siellä, missä on panostettu ainoastaan kaupunkeihin ja kaupunkien kehittämiseen, muu kehitys on jäänyt toteutumatta. Joten kysyisinkin teiltä tästä polisentrisestä, moni, monenkeskisestä kehityksestä. Sillä on tietenkin aivan valtavia etuja. Pitäisikö siitä tehdä painopiste koko malliin verrattuna tuohon aiempaan keskittymismalliin? Kiitos. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Niin haluaisin todeta, että meillä on täällä myös komission edustaja paikalla, Philippe Monfort. Hän on täällä salissa, eikö vaikka. Haluatteko käyttää puheenvuoron nyt vai sen jälkeen, kun olemme kuulleet Esponin vastaukset? Nyt. No, I, can take, I can take it. Jos sallitte, niin voin sanoa nyt muutama sana. Alkaa Olkaa hyvä. So, thanks a lot for letting me the... Kiitos, että minulle tarjoutuu tilaisuus sanoa muutama sana tässä yhteydessä. Halusin vain sanoa, että hanke on Espoon ohjelmassa keskeinen hanke. Tämän tyyppisessä hankkeessa, jossa analysoidaan hyvin monen vuoden kehitystä tulevaisuuteen, niin metodologiasta aina keskustellaan. Tämäkään hanke ei ole poikkeus. Olemme käyneet tiukkoja keskusteluja metodeista, indikaattoreista, joita käytetään ja niin edelleen. Tämä on aivan normaalia tämän tyyppisessä analyysissä. Tämä hanke on vahvistanut ja saava johdonmukaista myös monien muiden samantyyppisten analyysien kanssa on se, että jos lähentymiskone EU-ssa nyt ei sentään rikki ole, niin ainakin se on kriisin hidastama. Tämä tarkoittaa sitä, että kohesio ei lähellekään toteudu EU:ssa. Tämä tutkimus tukee sitä ajatusta, että jatkossa tarvitaan lisää ponnisteluja, jotta voidaan päästä eteenpäin ja saavuttaa tasapainoinen aluekehitys EUn alueella. Näin on aivan erityisesti, kun muistamme uudet hankkeet, jotka Peterkin mainitsi, sekä unionin sisällä että se rajojen ulkopuolella. Komissio on, on sillä kannalla, että tämän tyyppinen analyysi on todella tarpeen jotta voimme ymmärtää, mikä on EUn alueiden todennäköinen tulevaisuus ja miten parhaalla mahdollisella tavalla voisimme suunnitella ohjelmat ja toimet tulevaisuudessa. Me tuemme ilman muuta tämän tyyppisiä analyysejä sekä Espanissa että myös muiden osallistujien tekeminä. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Nyt olemme kuulleet komissiota ja nyt eh, te saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good. Kiitos ja kiitos näistä erinomaisista huomioista. Ehkä voisin aloittaa alusta ja todeta myös teille rouva Bresso, että ei tässä kyse ole metropolialueista tai pääkaupunkialueista. Avain tulokset tässä ovat sellaisia, että ei tarvitse Eh, niin vahvasti kuin tähän mennessä uskoa, että vain metropolityyppiset alueet voisivat ajaa Euroopan taloutta eteenpäin, olla sen moottoreita. On myös eh, toisen eh, tason kaupunkeja, jotka ekonometrisen mallimme mukaankin osoittavat, osoittautuvat olevan hyvin merkittäviä moottoreita tulevina 15 vuotena kuin vielä suuremmatkin kaupungit. Joten tämä on varmaankin se avainlöydös, avaintulos, joka osoittaa, että kannattaa uskoa tällaiseen monenkeskiseen malliin, polycentriseen malliin ehkä ensimmäisessä vaiheessa tuossa vuoteen 2030 mennessä pitäisi stimuloida tällaista hajauttamista niin, että paljon investointaisiin kaupunkeihin, jotta niiden kehitysmahdollisuudet mm, saattaisi, saataisiin todella käyttöön. Ja kyse ei ole yksinomaan siis metropolialueesta. Tämä on tämä meidän avaintuloksemme. Ja kun asiaa tarkastelee laajemmin, voisi ehkä vielä ajatella, että laajennetaan alueellisesti näitä investointeja vieläkin laajemmalle. Ja tällainen ähm, asteittainen lähestymistapa saattaisi olla hyvinkin järkevä. Politiikan tasolla teidän valiokuntanne ja muut politiikan tekijät tällä alalla voitte määritellä tällaiset puitteet. Näin voidaan toimia ja voidaan myös toimia tietenkin jäsenvaltioiden tuella, koska tämä ei ole sitova asiakirja. Ja näitä keskusteluja käytiin jo vuosia sitten. Mm, mutta uskoisin kyllä, että edelleen on mahdollisuus saada aikaan tietyt äh, viitteet, jotka voisivat todella toimia Euroopan politiikan teon välineinä. Eli ei voida sanoa, että joku alueellisesta skenaarioista näistä kolmesta olisi oikeampi kuin toinen. Ei, vaan tarvitaan niiden sekoitusta ja niiden yhteen peliä. Se olisi kyllä kaikkein paras vaihtoehto tulevaisuudelle. Mutta jälleen te tästä keskustelette ja päätätte. Mutta tämän meidän hankkeemme nyt on osoittanut. Tämä on tietenkin aina äärimmäisen äärimmäisen hankalaa, mutta voin kertoa teille, että hanke tällaisenaan on strategisesti esitelty ministereille, ei, ei ministereille vielä, se esitellään ministereille 26.–27. päivä ja pyritään todella avaamaan myös ministerien silmät, ministerien, jotka ovat vastuussa suunnittelusta, aluekehityksestä, alueellisista kysymyksistä. Eri jäsenvaltioissa vastuut ovat hiukan eri tahoilla, mutta tarkoitus on todella mm, kuun lopussa myös puhua suoraan ministereille, mutta tätäkin enemmän vielä tarvitaan. Olette oikeassa siinä, että jos tämä tulisi siirtää Euroopan tasolta, niin kyllähän se vaatii valtavasti vuoropuhelua ja osallistumista niin, että sitten loppujen lopuksi voitaisiin luoda tilanne, jossa konsensuaalisesti todella sitoudutaan ja yhteisymmärryksen pohjalta sitoudutaan Euroopan pitkän aikavälin tulevaisuuden skenaarioon yhdessä. Eikä tässä kyse ole todellakaan siitä, että kaikki keskitetään Euroopan keskeisille alueille. Ei tietenkään, ei vaan kyse on toden totta siitä, että luodaan tasapainoisempi monenkeskisempi rakenne Euroopassa tulevaisuudessa. Paljon puhutaan tietenkin kaupungeista. Tämä hanke liittyy pitkälti kaupunkeihin, mutta ei kyse ole suinkaan vain pääkaupungeista. Todella myös seuraavan tason kaupungeista. Enkä usko, että tätä tulisi ehkä pysäyttää tällekään tasolle, vaan kyllä monet kaupungit jäsenvaltioissa – Erityisesti isommat kaupungit voivat olla hyvin merkittävässä roolissa talouskehitykselle. Älkäämme unohtako, että Euroopalla on tiettyjä alueita, joilla olisi hyvin, hyvin tärkeää olla mahdollisuus väliintuloon niin, että esimerkiksi väestökato ja muut ongelmat saataisiin pysäytettyä. Toivomme, että pääsemme tilanteeseen, jossa maaseutualueilla ja kaupungeilla näiden välisessä yhteistyössä luodaan alueita, joissa kaikki hyötyvät ja tietenkin halutaan välttää sitä, että heikoin osapuoli, maaseutu ehkä tässä tapauksessa, jäisi kehityksessä täysin kaupunkiin jalkoihin. Makroaluestrategia, kyllä, sekin on osa tätä työtä. Toivon, että ehditte tutustua tähän meidän tutkimukseemme. En ehtinyt ihan kaikkiin yksityiskohtiin mennä, mutta me viittaamme täällä myös alueelliseen kehitykseen ja rajat ylittävään työhön. Tämä liittyy juuri tähän makroaluestrategiaan siihen, että yhteistyötä tehdään yli rajojen. Ja sitten siellä toisessa vaakakupissa Me voidaan todeta, että ihan kuntarajatkin ovat sellainen asia, joiden yli yhteistyötä tulisi tehdä ja tätä meidän täytyisi varmaankin eh, stimuloida, joten eh, tällaista yhteistyömallia tulisi ajaa indikaattoreista. Totta on, että juuri BKT-indikaattoreihin tutkimuksemme erityisesti on perustunut, mutta kyllä muitakin indikaattoreita on käytetty. Voisin ehkä pyytää teitä vielä syventymään tuon toimittavaamme materiaaliin ja uskoakseni sieltä löydätte kyllä vastauksen myös tähän kysymykseenne, koska ei tietenkään alueeseen voi tutustua tai arvioida sen tilannetta vain yhden indikaattorin pohjalta. Me olemme mallinnuksessamme ottaneet huomioon paitsi talouden myös muun muassa ympäristömallinnuksen, liikennemallinnuksen ja niin edelleen. Sitten vielä viimeinen kysymys, puheenjohtajan kysymys. Voin todeta, että tietenkin, jos ajatellaan nyt kohesiopolitiikkaa vuoden 2020 jälkeen, niin mitä pikemmin, sitä parempi sanoisin, että jos saataisiin jonkin näköiset Euroopan tason viitekehykset, jos niistä edes voitaisiin puhua, jos ne saataisiin jollain tavalla tässä käyttöön, niin että olisi jonkinnäköinen yhteisymmärrys siitä, että mitä kohesiopolitiikalta pitkällä aikavälillä vuoden 2020 jälkeen odotetaan, mitkä odotukset ovat. Jos tämä voitaisiin keskusteluissa ottaa esiin, niin se olisi minun mielestäni oikein erinomainen asia. Ja ehkäpä näin voitaisiin antaa jotain suuntaviivoja hankkeille ja investoinneillekin tätä kautta. Se olisi sitten kohesiopolitiikan seuraava vaihe. Ehkä tässä nyt on hiukan toiveajatteluakin, mutta kyllä tietyllä tavalla tarpeellista olisi Euroopankin pohtia pitkän aikavälin tulevaisuutta näiltä osin. Kaikki tiedämme, että maailma muuttuu hyvin nopeasti. Eurooppa on hiukan jäämässä maailman kehityksen jalkoihin. Muut maanosat pohtivat alueellista yhteistyötä, strategiaa, jopa su- aluesuunnittelua yhteistyössä keskenään, joten ehkäpä nyt Euroopankin tulisi tarttua hetkeen ja lähteä tälle tielle ja pyrkiä samaan aikaan yhteisempi käsitys asiasta. Kumppanuussopimukset, no tämä tutkimus tuli tietenkin aivan liian myöhään, voidakseen millään tavalla vaikuttaa kumppanuussopimuksiin, mutta kuka tietää, ehkäpä ensi kerralla. Se on varmaankin loppu huomautukseni tässä keskustelussa. Kiitokset äh, tästä käydystä keskustelusta, että kuuntelitte meitä. Kiitos. Kiitoksia, Van Niin, Albrechtin kysymykseen, joka koskee NATS kahta suunnittelua ja ohjelmointia, jos katsotaan näitä äh, skenaarioita. Äh, ja täällä todettiin, että äh, kaupunkien mukaanotto saattaminen ei välttämättä olisi ihan kahelia. Eli NATS 2 suunnitteluvaiheessa ja sitten varsinainen aluepolitiikka mukaan luettuna kaupungit ikään kuin kehitysmallina. Voitteko tätä kommentoida? Yeah, I'm a little bit reluctant. No olen nyt ehkä hiukan äh, varovainen näiden nats kakkosien suhteen. Tehän tiedätte, että ihan fyysisten alueiden äh, välillä, jotka on määritelty NATS 2 alueeksi, on hyvin suuria eroja eri jäsenvaltioiden välillä, joten äh, ehkä olisi jopa hiukan vaarallista nyt sanoa, että äh, suunnittelua tehtäisiin NATS 2 tasolla. Pikemminkin tämä liittyy ihan todellisuuteen sitten tulevaisuudessa, jos esimerkiksi analyysialueita, laajennetaan, niin tärkeitä olisi löytää se oikea taso ja tietenkin todella, niin kuin sanoin, valjastaa mahdollisimman suuri alueiden potentiaalista todelliseen kehityksen, kehitystä hyödyttävän käyttöön. Olisin varovainen ottamaan käyttöön tällaista teknistä nomenklatuuria tässä vaiheessa. Ja luonnollisesti meidän on tilastotyössä pakko käyttää Mm, myös määrällistä tietoa ja ehkäpä tästä jonkinnäköinen jalanjälki siinä jää, mutta ei mielestäni todellisuudessa tämän tulisi olla se tapa, jolla, jonka pohjalta toimitaan. Tässä mielestäni rajoitettaisiin alueiden määrittelyä, suunnittelualueiden määrittelyä liikaa. Kaupungeista kyllä, todennäköisesti Oikea tapa olisi ottaa kaupunkijärjestelmä ähm, asian avaimeksi, kun määritellään sitten jatkotoimia, mutta on tärkeää, niin kuin sanoin, myös muistaa maaseudun todellisuus. Äh, kaikkialla Euroopassa se ei tällä hetkellä kovinkaan ruusuinen ole. Kun ähm, suunnitellaan visioita ja pohditaan tulevia poliittisia toimia, niin maaseutuja ei saa unohtaa, kun todella ollaan siirtymässä kohti pitkän aikavälin puitteita. Niin täytyy olla todella käsitys myös maaseutualueista ja niiden tilanteesta. Kun ajatellaan alueita, jotka ovat lähellä kaupunkeja ja taajamakeskuksia, niin tietenkin yksi tapa ottaa huomioon ensin ne ja sitten laajentaa tätä koskemaan laajempiakin maaseutualueita. Kiitos. Albrecht. Ja viimeinen huomio vielä Olbrechtilta. Niin anteeksi, että joudun vielä käyttämään puheenvuoron. Lyhyt kommentti, koska tehän sanoitte, että on ihan näppärää todeta, että tämä on poliitikkojen päätettävissä oleva asia. No se tietysti riippuu siitä, kuka kantaa vastuun, mutta eihän NATS ole pelkkää tilastotiedettä. Se on erittäin tärkeä asia poliitikoille ja sillä on tärkeä vaikutus myös kaikkiin prosesseihin. Ei se, Siis vaikka me kuinka puhuisimme äh, aggregaat, äh, tietojen keruusta ja muusta, niin NATS kuitenkin pysyy äärimmäisen tärkeänä meille kaikille, ja tärkeää on myös se, että me voimme käyttää eri NATSeja eri ratkaisuja varten, ja tämä on ihan uutta. Kysymykseni, eh, ei ehkä tätä päivää silmällä pitää, mutta ehkäpä komissiolle, on se, että tuletteko ottamaan huomioon tämän uuden tilanteen että ja voitaisiin käyttää eri, tila, eri tasoisia tilastoja suunnittelua varten. Tätä, tästä on taitettu peistä jo vuosia, eikä tässä tällä kertaa ole kyse pelkästään tilastoista, vaan politiikan teosta, linjojen vetämisestä ja niin edespäin. Ja joko otamme NATS 2 ja tarkastamme odottelemme toimia sen sisällä. Tai sitten me otamme näitä toiminta-alueita riippumatta natsista, nats-asiasta. Ja sen perusteella sitten laadimme linjauksia. Kiitoksia. Näyttää siltä, että voisimme jatkaa keskusteluita vielä myöhemminkin. Voimme pohtia sitä, miten näitä keskusteluita voitaisiin järjestää ja organisoida. Kiitoksia, että olitte läsnä. Kiitoksia, että vastasitte kysymyksiimme. Ja jatkossakin olette tervetullut äh, tänne, kun vain saamme päätettyä, miten tätä keskustelua voidaan toteuttaa. Mennään sitten seuraavan kohtaan esityslistalla. Kyse on keskustelusta, joka koskee oma-aloitemietintöä. mietintöä Kohesiopolitiikka ja älykkääseen erikoistumiseen tähtävät tutkimus- ja innovaatiostrategiat, ne ovat erittäin tärkeitä politiikkoja vuonna 2014 ja 2020. Ne tukevat temaattista keskittymistä ja strategista ohjelmointia ja para johtavat siihen, että rahastojen täytäntöönpano tehostuu kentällä. Tämä oma-aloite mietintö myötä vaikuttaa siihen, miten me ensimmäisen kerran voimme arvioida näitä erikoistuneita strategioita tämänhetkisen kohesiopolitiikan tässä vaiheessa, mukaan luettuna kaikki haasteet. Kuten muistatte, niin asetuksessa on säädetty, kun puhutaan operatiivisista ohjelmista vuosille 2014 ja 2020, niin niihin täytyy sisällyttää ex ante arviointi, jotta varojen käyttö tehostuu kansallisesti ja kansallisissa strategioissa. Nyt toivotan tervetulleeksi esittelijän Valkarel Siison. Hän aikoo kokouksessamme helmikuussa esittää mietintönsä ja huhtikuussa, siis valiokunnassa ja huhtikuussa luultavasti äänestetään täysistunnossa. Tämä on siis alustava aikataulu. Meillä on nyt e-varjoesittelijöitäkin täällä läsnä, tai ainakin osa heistä on tänään läsnä. Ja annan heille toki myös puheenvuoron keskustelun mittaan, mutta aivan ensin annan Valkarselle puheenvuoron, jotta hän voi jakaa ajatuksia meidän kanssamme tästä mietinnöstä. Presidenta. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Tiedätte, että viime lainsäädäntökaudella Euroopan aluekehitysrahasto temaattisen tavoite yhden kautta totesi, että alueiden tulee panostaa entistä enemmän tutkimukseen ja kehitykseen ja innovaatioihin tämän älykkään erikoistumisen tutkimusinvestointistrategioiden kautta 2014-2020 kaudella. Niin kuin varmasti tiedätte, älykkäässä erikoistumisessa kyse on ennakkoehdosta sille, että jäsenvaltiot ja niiden alueet voivat saada unionin rahoitusta. Näin ollen, jos äh, älykkään erikoistumisen äh, strategiaa ei äh, esitellä ennen hankkeita, niin se estää sitten tutkimusrahoituksen ja EU-rahoituksen saamisen. Näin ollen Euroopan unioni, kun ajatellaan tällä hetkellä alueiden talouksia, nehän tulevat luonnollisesti hyötymään tutkimuksesta ja kehityksestä ja älykkäästä erikoistumisesta. Ja tämä tapahtuu, kun niiden kilpailukyky vahvistuu tässä globaalistuneessa maailmassamme. Näin ollen tämä on alueelle äärimmäisen keskeistä. Kaikkien alueiden täytyy panostaa oman potentiaaliinsa ja omiin vahvuuksiinsa älykkään erikoistumisen strategian kautta. Ähm, tuntemalla samalla äh, hyvin ne hyödyt, joita pitkän aikavälin äh, innovaatioihin äh, investoinnista toimisesta voi saada. Kun ajatellaan tätä monitasoista hallintoa, niin se on tietenkin aivan välttämätön tehokkaan politiikan täytäntöönpanossa. Ja nyt tällä uudella kaudella 2014-2020 Euroopan alueet ovat alkaneet kehittää ja julkaista älykkään erikoistumisen strategioitaan koska tämä asia on Euroopan unionille niin keskeisen tärkeä, niin minulla on kyllä sellainen vaikutelma, että tässä mietinnössä voitaisiin ensinnäkin analysoida näitä tähän asti saatuja strategioita ja sitten pyrkiä ottamaan oppia tulevaisuutta silmällä pitäen kysymyksissä kuten määritelmät, täytäntöönpano, arviointi, mitä näihin kyseisiin strategioihin tulee, sekä niiden rooli, jotta jotta päästään Eurooppa 2020 tavoitteisiin ja se merkitys, jota eri eurooppalaisten välineiden välinen synergia voi tuoda muossaan. Ja sitten vielä tietenkin näiden strategioiden rooli kaupunkialue strategian vahvistamiseksi. Alankomainen puheenjohtajakaudella muutaman kuukauden kuluttuahan siihen, siitä kuullaan enemmän. Ja sitten on tämä Amsterdamin sopimus, joka on alalla myös tärkeä. Nyt olen sitten alkanut tämän mietinnön valmistelutyön. Tässä keskustelussa haluan kuulla teidän mielipiteitänne tästä aiheesta ja tarkoituksena on sitten mahdollisimman laajalti tietenkin vastata niihin huolenaiheisiin, joita tämä valiokunta sen jäsenet pitää kaikkein tärkeimpinä. Ja näin olen aivan varma siitä, että tätä minun tekstiluonnostani ehdotukseni tulevat valtavasti parantamaan. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä esityksestä. Nyt te saatte puheenvuoron kollegat. Van Nistelrooy. Shadow, maybe. Where... Niin minä en kylläkään ole varjo. Missä varjot ovat? Ehkä sinä aloitat siellä. Niin no, aloitetaanpa varjo esittelijöistä Milson. Kiitos puheenjohtaja, aion puhua omaa kieltäni. Lankomaathan on ollut tässä erinomainen esimerkki osoittanut, miten näitä alueellisia innovaatiostrategioita voidaan äh, hyödyntää ja ne ovat osoittautuneet erittäin menestyksekkääksi työskentelytavaksi monilla alueilla, paitsi Alankomaissa myös muualla Euroopassa ja myös Euroopan ulkopuolella jopa. Ajattelen tässä erityisesti älykästä erikoistumista. Silikon väli piilaaksohan on tästä aivan erinomainen äh, esimerkkialue, joka on todella erikoistunut, pitkälle erikoistunut innovaatio, tutkimus ja kehitys on saatava kaikkien alueiden prioriteetiksi. Kyse on tiedon lisäämisestä, kyse on sen ymmärtämisestä, miten saadaan tietotyöpaikkoja, miten saadaan kasvua. Ja näin voidaan myös vähemmän kehittyneitä alueita Euroopan unionissa sekä tietenkin nämä maaseutualueita vahvistaa. Mielestäni näiden viranomaisten yhteistyön, viranomaisten, yritysten, oppilaitosten sekä yhteiskunnan, näiden neljän eri kulmakiven yhteispelillä voidaan saada aikaan, on äärimmäisen tärkeää. Näin voidaan saada kilpailuetua kaikille alueille. Kaikilla alueilla on jotain omia arvoja, tiettyä etulyöntiasemaa johonkin toiseen verrattuna. Ja nämä tulisi nyt kaikki saada valjastettua tämän älykkään erikoistumisen kautta käyttöön. Ja tässä tarvittaisiin todella tällaista kokemusta siitä, että matkitaan, matkitaan toisia. Olisi hyvä, että esimerkiksi kun ajatellaan aluetta, jonka herra Van Nistelrooy ja minä, meidän kotialueemme, hyvin tunnemme, niin äh, kun ajatellaan high-tech-teollisuutta, niin Eindhovenin äh, alueella on innovatiivinen ähm, yliopistokampus, jossa tehdään todella, todella hienoja innovaatioita. Ja äh, meillä käy siellä hyvin paljon vieraita, jotka haluavat toteuttaa jotain samaa omalla alueellaan, mutta ei tällainen suorakopioiminen tietenkään auta koska on hyvin, hyvin tärkeää huolehtia siitä, että panostaa niihin omiin vahvuuksiin ja, ja niiden pohjalta eh, lähtee alueelliseen erikoistumiseen. Ja kun nyt sitten katsotaan kunkin alueen omaa, omia vahvuuksia, niin myös tietenkin rahoitus liittyy juuri näihin vahvuuksiin ja sen löytäminen. Katsotaan investointirahastoja, horisontti 2020, mutta me myöskään unohtako muita Euroopan tason ohjelmia. Kosme muun muassa ja Junckerinkin rahasto ESIR-rahasto voi olla tässä suureksi hyödyksi. Ja Euroopan investointipankkikin voi tarjota rahoitusta. Haluaisin ehkä näitä asioita vielä lisätä tuohon mietintöluonnokseen. Ja lopuksi puheenjohtaja toteaisin vielä herra mm, edustaja Valkarselle esittelijä puhui juuri tuloksista. No tämä on ehkä vähän hankalaa, koska kaikilla alueilla ja kaikissa jäsenvaltioissa älykkään erikoistumisen strategiassa ei vielä ole päästy yhtä pitkälle. Mutta toki olisi äärimmäisen mielenkiintoista kuulla, mikä on tällä hetkellä tilanne Euroopassa. Eli siis se, että ensin saadaan tietoa ja, ja taitoa ja miten sitten saadaan se kaikki markkinoitua ja miten tuotteet, palvelut, innovaatiot, joita pienissä yrityksissä kehitellään, kun tutkimukseen ja kehitykseen hyvin paljon panostetaan, niin niin miten tämä kaikki saadaan sitten ähm, sellaisiksi tuotteiksi, että, että kassa kilisee, että sinne kassaan kilisee rahaa, koska siitähän tässä on kyse. Pelkät innovaatiot eivät sinänsä riitä. Ähm, jotkut äh, alueet ovat äh, panostaneet pikemminkin tällaiseen alakohtaiseen äh, toimintaan, sektoriaaliseen toimintaan, ja toiset taas ehkä pyrkivät löytämään vahvistusta eri alojen väliselle yhteistyölle. Minä olen vakuuttunut siitä, että se voisi olla merkittävin ja on merkittävin innovaatioiden lähde. Mukavaa esittelijä tehdä yhteistyötä teidän kanssanne ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Tämä on tärkeä mietintö ja mielenkiintoista nähdä, miten nämä RIS-kolmoset saadaan Euroopan innovaatioiden moottoriksi. Kiitos. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Käytittekin aikanne varjoesittelijänä oikein hyvin. Muita kollegoita? Van eh, No, minäkin puhun nyt sitten hollantia. RIS 3 on oikeastaan jo historialtaan aika, aika pitkäaikainen hanke. Olemme mm, puhuneet paljon tästä alueiden kanssa. Aikoinaan tämä ei kuitenkaan ollut nimeltään ei, tai ei ollut luonteeltaan ehdollista, mutta kun on puhuttu hankesuunnittelusta, niin kyllä tämän kaltaista ajattelua on ollut jo pitkään aikaan, pitkään aikaa kun komissio esitteli RIS kolmos ehdotuksensa, niin me olimme kyllä aika epäileväisiä. Olimme sitä mieltä, että no kaikkihan näin toimivat nyt kuitenkin jo ilman mitään erityistä ehdotusta. Ähm, yhdessä oppilaitosten, yritysten, viranomaisten, kaupunkien, kuntien, alueiden kanssa Öö, tätä on nyt katsottu, että ne kaikki toimivat todella pelaavat yhteen. Ja tämä on itse asiassa toiminut. Tämä on toiminut, kun katsotaan nyt sitten sitä lisäarvoa siellä omalla alueella niin kyse on lisäarvosta myös kansallisella tasolla ja tietenkin sitten ihan erikoistumista Euroopan tasolla. Tämä on vähän niin kuin tällaista tanssia tikkailla Ajattelen tässä nyt sitä, että kun investoidaan näitä rahoja, niin ei tässä voi sitten vaan tuijottaa omia varpaitaan. Täytyy katsoa, mitä ne muut, mitä kollegat tekevät, mitä vaikkapa autoteollisuuden alalla muut tekevät tai mitä energiasiirtymän alalla muut toimijat tekevät tai vaikkapa sosiaalialalla tai elintarvikealalla tai millä tahansa alalla. Nämä vihreät ulottuvuudet tässä täytyy tietenkin myös muistaa. Nyt kun ajatellaan tätä aikaansaatua kehitystä, niin mielestäni tämä on kyllä nyt hiukan valitettavaa. Kyllä RIS 3 on nyt käytetty oikeastaan, että näitä sopimuksia saadaan ja kumppanussopimuksia saadaan solmittua tällä uudella kaudella vuoteen 2020 mennessä, mutta tällainen, tällainen imua ei tässä ole oikein saatu syntymään. Ja se on mielestäni hiukan valitettavaa. Ja Komissiollahan tietenkin on nyt varmaankin enemmän tietoa kuin mitä meillä on, niin haluaisin ehkä komissiolta vielä joka lisätietoa. Mitä näihin asetuksiin tulee, niin asetukset, ja sitten me lisäsimme erillisen tekstin asetustekstiin siitä, että raha voi virrata alueelta toiselle, erityisesti konvergenssialueilla – kol- mm, kategoria kolmeen kuuluvilla alueilla, niin että vaikkapa ö, työntekijät, opiskelijat, jopa 15 prosenttia voidaan käyttää tällaiseen siir- siirtymään. Eli että annetaan ikään kuin tällainen reppu vaikkapa opiskelijalle, jotta hän voi mennä jonnekin nimittäin toiselle alueelle, joka on erikoistunut samalla alalla kuin oma alue. Ja tätä voidaan rahoittaa sitten aluekehitysrahastosta. Mutta minä pelkään, että edelleen sitä vaan tuijotetaan niitä omia varpaita. Öö, öö, täytyyhän tämä tietenkin tavallaan ymmärtääkin tässä nyt vasta kaksi vuotta tätä ohjelmakautta on takana, vajaat kaksi vuotta, mutta mutta olisi hyvä, että ne, jotka näitä toimeenpanevia tahoja ovat, niin toimisivat hiukan uudella tavalla. Sitten kolmas seikka, niin toivoisin, että esittelijä sen voi ottaa huomioon. Eurooppalaiset, Eurooppalainen yhteinen tutkimuskeskus Seviassa – voi tukema, tukea toimintaa muun muassa mm, uusissa jäsenvaltioissa ja on rahoittanut tätä. Siellä on itse asiassa seitsemän virkamiestä, komission virkamiestä, jotka on nyt Seviaan mm, sijoitettu tähän työhön. Eli tällainen verta, verta, vertailu olisi kyllä erittäin toivottavaa, että vertailtaisiin muihin vastaaviin toimijoihin, niin kuin operatiivisissa ohjelmissakin on tapana. Mutta, ja viimeisessä kokouksessa kai näin päätettiinkin, mm, että tätä rahoitusta jatketaan vielä kaksi vuotta. Voisitteko te ottaa tämänkin mukaan sinne mietintöluonnokseenne? Mukavaa, että alue valiokunta itse asiassa eh, menee joulukuun alussa yhteisen tutkimuskeskuksen vierailulle saadakseen kourin tuntuvaa tietoa siitä, että mitä siellä nyt on käynnissä. Lopuksi odotan, että älykäs erikoistuminen tulee olemaan merkittävässäkin roolissa, kun aluepolitiikkaa uudelleen tarkastellaan vuoden 2020 jälkeistä aikaa ja siihen liittyviä toimia silmällä pitäen. Älykäs erikoistuminenhan on varsin luonteeltaan varsin samankaltainen kuin Horisontti 2020 pitkälti. Niillä on monia samanlaisia pyrkimyksiä juuri tutkimuksen ja kehityksen suhteen. Eli kun me pyrimme tätä kehitystä tukemaan, niin tietenkin keskusjohtoisesti tätä tehdään osittain Brysselistä käsin, mutta meille älykkään erikoistumisen on tarkoitus juuri tapahtua hyvin hajautetusti. Ja se, että nämä kaksi ulottuvuutta keskitetty ja hajautettu tuki ja suunnittelu puoli saadaan toimimaan yhdessä, niin vuoden 2020 jälkeen tarvitaan tällaista filosofiaa. Ja ennen kaikkea juuri vanhat jäsenvaltiot tätä lähestymistapaa ovat soveltaneet. Siis ohjelmasta kuitenkin 90 prosenttia rahoista menee tällä hetkellä vanhoihin jäsenvaltioihin, kun ajatellaan vaikkapa näitä huippututkimusyksikköjä, mm, olisi toivottavaa, että tämä saataisiin laajemmin käyttöön. No niin, mielenkiintoista nähdä, mitä te kirjoitatte. Toivon, että otatte näitäkin huomioitani eh, sinne tekstiin sitten mukaan. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muita kollegoita, onko puheenvuoropyyntöjä? Ei. Kiitoksia ja Valkersel. Ai niin, kerron vielä, että meillä on komissiosta edustajia. Marek Berzeo, onnistuinko ääntämään nimenne oikein? Haluaisitteko te käyttää puheenvuoron? Marek Puheenjohtaja, kiitoksia äänen sitten nimeni, kuten se normaalisti täällä päin äänetän. Niin, me olemme neuvotelleet tästä strategiasta jo parin vuoden ajan. Ja tämä on kyllä asia, eh, joka on näin kahden vuoden kokemuksen perusteella voin sanoa, se on muuttanut innovaatiopolitiikkaamme, se on saanut aikaan muutosta. Erityisesti se, että olemme asettaneet tänne ex ehdollisuuden mukaan, sillä on ollut vaikutusta siihen, kuinka vakavasti alueet ja jäsenvaltiot ovat suhtautuneet asiaan. Kyse ei ole kuitenkaan vain siitä, että saadaan rahaa. Ex ante ehdollisuutta on pidetty myös tavallaan ää, eräänlaisena taloudellisena suunnitteluna, ja sitä on pidetty mahdollisuutena muuttaa Ähm, alueiden talouskehitystä niin, että voidaan parantaa arvoketjua, minkä avulla äh, alueet voivat kasvaa käyttämällä tietoa ja lisäarvoa. Joillain alueilla, joiltain alueelta puuttuu vielä hallinnollista kapasiteettia, mutta tämäkin on ollut omiaan äh, virkistämään tätä ja parantamaan tätä kapasiteettia joillain alueilla, joissain jäsenvaltioissa meillä ei ollut puheenvuorokumppaneita. Emme tienneet, kenen pakeille mennä puhumaan. Nyt ihmis, sieltä löytyy paljon innostuneita ihmisiä. Tämän koko hankkeen fantastisin tulos on se, että kaupungit ovat muuttuneet. Näemme, että jotain tapahtuu, jotain on tekeillä ja ihmiset innostuvat, vaikka alun perin olivat skeptisiä, koska pitivät tätä byrokratiana kun alkoivat ymmärtää tätä älykkästä erikoistumista ja toteuttaa sitä, niin, ja omaksuivat yhteistyöhengen, niin alkoivat ymmärtää, että tämä on jotain konkreettista, sellaista, joka voi tuoda muassaan muutoksia liike-elämään, tutkimus, ähm, tulokulmiin ja niin edespäin. Ja tämä on muuttanut ylipäänsä kulttuuria ja tutkimusta, tutkimuskulttuuria mm, alueella. Noin 120 Kahdeksan miljardia tullaan omistamaan tutkimukseen ja innovaatioon, 40 miljardia ainoastaan puhtaasti älykkäiseen erikoistumiseen. Ja tämä liittyy siihen, että alueet ovat alkaneet ajatella taloudellista kehittymistään strategisemmin. Haluaisin korostaa myös sitä, että me olemme olleet tässä ohjelmointi kaudessa. Olemme eläneet sitä läpi. Mutta nyt asioita on alettu toteuttaa ja ha- olemme saaneet todellisia investointihankkeita. Meillä on nyt ollut ensimmäiset tarjoukset tulossa ja komissio auttaa auttaa kovasti alueita valintakriteereiden laatimisessa, kun puhutaan kumppanuus- ja operatiivisista ohjelmista ja älykkäästä erikoistumisesta ja siihen liittyvistä alueellisista strategioista, niin tällä hetkellä me autamme alueita ää, ottamaan käyttöön sellaiset valintakriteerit, jotka vastaavat tavoitettamme kehittää strategioita. No tämän niin totean, että edistystä on saatu aikaan, mutta edessämme on vielä työtä. Erityisesti hankke, hankkeelle täytyy saada jatkuvuutta, prosessille täytyy saada jatkuvuutta. Se tarkoittaa sitä, että kaikki ei lopu siinä vaiheessa, kun operatiivisesta ohjelmasta käytävät neuvottelut lopetetaan, vaan yhteistyöhenki jatkuu. Tarkoitus on muuttaa alueiden mentaliteettia. Sitä vasta viljellään. Tämä on yksi haaste meille. Ja toinen haaste Ja tähän liittyy tietysti parlamentinkin hanke, joka liittyy taantuviin alueisiin. Mehän tiedämme, että itäisten ja keskisen Euroopan maiden ja edistyneempien maiden välillä on edelleen innovaatiokuilua. Eli me, tämä on, tähän on puututtava 18. marraskuuta täällä esittelemme hankkeen tuloksia, jota parlamentti on rahoittanut – ja me olemme muussa Itä-Makedoniassa saaneet aikaan paljon hyvää Kreikassa. Se oli tällainen takana laahaava alue, korkea työttömyys ja niin edespäin. Nyt puolentoista vuoden jälkeen olemme saaneet parannusta aikaan, mutta tässä on siis kyse täytäntöönpanosta. Tämä on sellainen hanke, jonka haluamme toistaa muilla alueilla. Sellaisilla alueilla, joiden on vielä ollut vaikeaa saada aikaan älykkäitä erikoistumisstrategioita. No eksante ehdollisuus on hiukan ö, erilainen. Se ei ole jotain sellaista, joka joka on pikemminkin prosessi. Siinä on kyse prosessista ja mentaliteetin muuttamisesta aluekehityksessä – Siksi monilla alueilla toteutetaan edelleen ex ante ehdollisuutta nimenomaan valvonnan tähden. Tarkoittaa sitä, että haluamme saada käynnistettyä tällaisen yrittäjyyteen liittyvän uudistusprosessin. Haluamme työryhmiä, älykkäitä laboratorioita, erilaisia ryhmiä, jotka edelleenkin kehittävät tätä älykästä erikoistumista ja tilannehan elää jatkuvasti. Komissiossa suunnittelemme kaikkia näitä, siis suunnittelussa me otamme kaikki nämä elementit huomioon, täytäntöönpanovaiheessakin me järjestämme useita työpajoja ja annamme käytännön tukea niin kutsutuun, siis eri perustamamme foorumin kautta, niin että voimme auttaa kentällä alueita ja hallinnointiviranomaisia. Kiitoksia. Sitten esittelijä, haluatteko vastata, esittää vastauksia tai muuten vain esittää ajatuksianne? Haluan jälleen esittää kiitokset todella parempi olisi käydä keskustelua sitten, kun kaikki ovat paikalla salissa. Kun puhutaan Euroopan unionin kehittyneimmistä alueista ja sitten muista alueista, jotka eivät vielä tähän, tälle samalle kehityksen tasolle ole päässeet, niin ilmeistä on, että kohesio ja kaikki se, mitä kohesio voi merkitä, nousee tässä sitten esiin. Kun puhutaan kohesiosta alueella, joka on kyllin kehittynyt, vaikkakaan ei erityisen kehittynyt, ja jos kehityksestä puhutaan, niin silloinhan ilmeistä on, että näillä alueilla on tutkimusta, on kehitystä, jotka ovat johtaneet tähän kehitykseen. Ja sitten meillä on vähemmän kehittyneitä alueita, niitä alueita, ja näitä toden totta on edelleen unionissa, joissa kohesio, ilman että nyt unohdetaan innovaatioita ja tutkimusta, koska nehän nyt ovat luonnollisesti sosiaalisen ja talouden kulmakiviä tulevaisuutta silmällä pitäen, niin edelleen näillä vähemmän kehittyneillä alueilla täytyy tukea muun muassa infrastruktuurihankkeita. Esimerkiksi ihan perusinfrastruktuurit saattavat olla vielä puutteellisia. Ja tästä tulemme tietenkin keskustelemaan. Ja nyt tässä ehkä voisin pyrkiä vastaamaan lyhyesti, nyt ihan vasta oikeastaan pintaa raapaisemalla näihin esitettyihin puheenvuoroihin. Tässä äh, nyt vasta sitten ihan äh, puhun asiasta ensimmäistä kertaa. Äh, Miltenburg ja Van Nistelrooy molemmat esittivät puheenvuoroja molemmat valaisivat erittäin hyvin ajatuksiaan ja olen aivan varma siitä, että näidenkin ajatusten pohjalta ja muiden ajatusten pohjalta tästä saadaan kyllä aivan erinomainen mietintö yhteistyössä aikaan. Ehm, maailma kehittyy yhä nopeammin, yhä nopeammin, päivä päivältä nopeammin ja tarvitaan konsepteja, jotka ovat uusia. Eilisen innovaatiokonseptit eivät enää vie meitä yhtään mihinkään vaikka niitä meille välillä tarjoavat omat poliitikotkin valtion tasolla, alueiden tasolla tai vaikkapa Euroopan parlamentin tasolla. Eli meidän on oltava tilanteen tasolla ja kun, niin kuin tuossa sanoin, maailman kehitysnopeus on niin valtavaa ja nopeutuu nopeutumistaan jatkuvasti, niin meidän on todella vaikea pysyä kyydissä ja se on juuri välttämätöntä tutkimuksen ja kehityksen alalla. Eli tarvitaan koordinaatiota ja julkisen ja, yhteistyön, yhte, julkisen ja yksityisen yhteispeliä, yhteistyötä. Monet yliopistot ja yritykset ähm, tutkimus- ja innovaatioalalla jo tekevät yhteistyötä. Ja niin kuin Miltenburg äh, totesi, niin tutkijat, viranomaiset, äh, äh, kaikki, kaikkien on todella tehtävä tätä yhteistyötä. Ja Van Nistelrooy, olette aivan oikeassa, kun puhutte siitä, että aluekehitysrahasto ei ole mikään äh, väline, joka nyt vaan pumppaa rahaa alueisiin tuosta noin. Ei suinkaan. Nyt on tärkeämpää kuin ehkä koskaan aiemmin se, että näillä rahalla, rahoilla saadaan todellista lisäarvoa, jossa myös sosiaalinen ulottuvuus sekä ympäristö ja Euroopan unionin perusarvot tulevat huomioon otetuiksi ja, ja vahvistuvat. Ja toden totta, samalla täytyy sitten muistaa se todellisuus, jossa me nyt elämme. Toistan vielä kiitokseni teille keskustelun osallistuneille ja me teemme yhdessä työtä sen puolesta, että tästä tulee mahdollisimman hyvä, erinomainenkin mietintö. Kiitos. Thank you very much. We'll expect... Kiitoksia kovasti. Odottelemme luon lopullista, luon, lopullista luonnostanne niin, että voimme helmikuussa keskustella siitä tässä valiokunnassa. Nyt mennään seuraavaan esityslistan kohtaan. Kyse on eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymästä Euroopan alueellisen yhteistyön edistämiseksi ja parantamiseksi. Tässä on siis kyse siitä, miten eurooppalaista ter- alueellista yhteistyötä voitaisiin parantaa Euroopassa. Meillä on tutkimusyksikkö, Policy Department B, Meillä on myös tutkimuskeskuksia, joita on pyydetty tekemään tutkimus. Tutkimus antaa meille tietoa siitä, mikä on onnistunut ja minkälaisia esteitä on ollut matkan varrella ja mm, käsittelee myös tulevaisuuden kehityskulkuja ja tämän välineen käyttömahdollisuuksia. Sabine Zilmer esittelee tutkimuksen tuloksia. Hän on vanhempi neuvonantaja tässä Special Foresight-tutkimuskeskuksessa, jolla tutkimus teetettiin. Me, meillä on jo täällä alueiden komitean ähm, edustaja. Hän on alueellista yhteistyötä käsittelevän äh, jaoston puheenjohtaja Kataino. Tervetuloa. Ja alueiden komiteahan on EGTCstä järjestänyt juuri tänään seminaarin. Tohtori Zilmer, te saatte ensimmäiseksi puheenvuoron ja sitten keskustelua. Uh, ladies and gentlemen, puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitos kutsusta ja alustuspuheenvuorosta. Käsittelemme sitä, miten eurooppalaista alueellista yhteistyötä voidaan käyttää. Aivan lyhyesti mainitsen tutkimuksen pyrkimykset. Tehän mainitsitte lyhyesti ja puhun myös tästä välineestä yleisemmin ja sen jälkeen hieman yksityiskohtaisemmin tutkimuksen tuloksista ja löydöksistä ja aivan erityisesti EGTCn mahdollisuuksista antaa oma panoksensa kohesiopolitiikkaan ja siihen, kuinka alueellista yhteistyötä tehostetaan. Pyrimme analysoimaan EGTCn roolia alueellisessa yhteistyössä. Se oli ensimmäinen tavoitteemme ja toiseksi analysoimme EGTCn roolia naapuruuspolitiikassa ja aivan erityisesti syrjäisten alueiden näkökulmasta. Muistutan, mistä tässä välineessä on kyse. Väline perustettiin vuonna 2006 asetuksella. Tarkoitus on tehostaa alueellista yhteistyötä ja saada tälle tuoksi myös rahoitusta. Kyseessä on oikeudellinen väline ja se mahdollistaa julkisoikeudellisten instituutioiden toimisen, toimimisen EUn jäsenvaltioissa ja myös sen ulkopuolella. Ne voivat toimia yhden nimen, yhden oikeudellisen toimijan alaisuudessa. Toistaiseksi meillä on ollut aika lailla laaja kirjo toimijoita, 50 kirjattua toimijaa, mutta varsin harvoin näitä käytetään alkuperäiseen tarkoitukseensa edistämään alueellisen yhteistyön ohjelmia. Kun vuonna 2013 asetusta tarkistettiin, niin myös soveltamisalaa laajennettiin ja myös yhteyksiä kohesiopolitiikkaan tehostettiin. Aivan erityisesti eksplisiittisesti mainitaan asetukset ja ne säännöt, joita tällä välineellä voi olla kohesiopolitiikassa. EGTC ovat hyvin erilaisia ja niillä on erilaiset perustelut ja näin ollen myös eri tehtäviin niitä voidaan käyttää. Tämä ei pelkästään viittaa eri teemoihin, aihealueisiin, vaan meille vielä mielenkiintoisempaa on se, että sääntöjen mukainen yksityiskohtainen määrittelykin on hyvin vaihteleva välinekohtaisesti. Edelleenkin meillä on lukuisia haasteita. Ne ovat olleet sen perustamisesta saakka nähtävissä. Ja haasteet näkyvät myös sitten, kun hanke on käynnissä. Täytäntöönpanoon, säätelyyn liittyviä ongelmia on. On myös epävarmuustekijöitä, puuttuvaa tietoa Aiemmin kohesiopolitiikan varoja ei ole käytetty. Tähän oli useita syitä, mutta hiljan niiden käyttö on lisääntynyt esimerkiksi, kun näitä ohjelmointeja on viety eteenpäin. Myös EGTC ovat olleet mukana, kun toimintaohjelmia on laadittu. Ohjelmointikauden kohesiopoliittiset tavoitteet ovat pitkälti linjassa äh, niiden teemojen kanssa, joita ohjelmalla katetaan. Periaatteet löytyvät kaikista kohesiopolitiikan tavoitteista. Meillä on temaattisia tavoitteita, Aivan erityisesti olemme korostaneet esimerkiksi ympäristöön, koulutukseen ja liikenteeseen liittyviä temaattisia prioriteetteja. Olemme analysoineet syvällisesti sitä, miten nämä välineet voivat jatkossa heijastaa useampaakin temaattista prioriteetteja ja käsitellä lukuisia teemoja yhtä aikaa. Tarkoitus on myös lisätä äh, rahastojen käyttöä, koska niitä pidetään hyvin tärkeinä. Huolimatta tästä kehityksestä EGT seitä ei edelleenkään toimintaohjelmissa kovin usein mainita. Jos näin on, niin mitään täsmällistä välinettä näistä ei juurikaan mainita ohjelmointikauden yhteydessä. Jopa silloin, kun nämä yhtymät mainitaan toimintaohjelmassa, niin vastaavat kansalliset tai alueelliset ohjelmat eivät juuri näitä yhtymiä mainitse. Ainoa poikkeus, minkä me löysimme, kun analyysiä teimme, oli Luxemburgin tutkimus- ja kehitysalan toimintaohjelma. Hallintoviranomaiset näissä ohjelmissa tekevät yhteistyötään tällä tavalla tästä huolimatta. Sitten Olemme luokitelleet yhteistyötä naapurimaiden kanssa ja myös syrjäisten alueiden kanssa. Kun ajattelemme naapurimaita, niin on käyty aika lailla keskusteluja, mutta keskustelut eivät ole tuottaneet vielä tuloksia lukuisistakin syistä. On geopoliittista epävarmuutta, taikka sitten hallituksessa on ollut ongelmia. Sveitsiläiset sidosryhmämme ovat olleet mukana, mukana neuvotteluissa, mutta edelleenkään emme ole saaneet konkreettisia tuloksia. Eli äh, hanke on käytännön monimutkaisuuksien takia edelleenkin käynnissä. Kun ajattelemme syrjäisiä alueita, niin tässä yksi hanke on käynnissä äh, Sammahtainin saarella. Muut eivät ole vielä valmiina. Meillä on sellainen vaikutelma, että mahdollisuus käyttää tällaisia yhteistyön yhtymiä eivät ole niinkään hyvin tiedossa – silloin kun kyse on EUn ulkopuolisista alueista. Usein tähän yhdistyy vielä institutionaaliset kapasiteettiin liittyvät ongelmat. Niin kuin sanoin, toteutimme analyysimme tämän vuoden keväällä ja silloin oli kovin vähän tietoa muutetusta asetuksesta ja minkälaisia vaikutuksia näillä muutoksilla tulisi olemaan. Niitä vaikutuksia emme toistaiseksi vielä voi kovin syvällisesti analysoida. Mutta kun perehdymme aiheeseen nykyisestä perspektiivistä, niin naapurimaiden kanssa olevat ongelmat ovat edelleenkin olemassa, vaikkakin voi olla, että tässä ongelmat ulottuvat pidemmällekin kuin mitä yhteistyön yhtymien asetukseen liittyvät ongelmat antaisivat ymmärtää. Täytyy myös muistaa kansallinen lainsäädäntö ja siihen koituvat muutokset. Nekin ovat tärkeitä yhteistyön yhtymien kannalta. Muutoksista huolimatta käsitykset viranomaisten parissa eivät ole muuttuneet. Edelleenkin tietoa puuttuu ja on myös joissakin maissa ja joillakin alueilla hieman vastentahtoisuutta, varauksellisuutta tähän yhteistyöhön. Kun kyse on yleisistä taloudellista etua koskevista palveluista, niin täytyy pohtia, mitkä palvelukset avautuvat nyt näiden muutosten myötä ja minkälaisia käytännön ongelmia syntyy, joita kuitenkaan tällä asetuksella ei voida ratkaista. Kenties Luxemburgin lähestymistapa avaa tässä kysymyksessä uusia ovia. Toivottavasti pystyy jonkinlaisen pienen silmäyksen luomaan tässä tämän hyvin laajan 70-80 sivun tutkimukseen. Very interesting present. Kiitoksia tästä kiintoisesta esityksestä. Nyt on sitten aika keskustella, esittää kysymyksiä. 25 minuuttia on aikaa, joten antaisin 5 minuuttia per puheenvuoro teille aikaa. Kuka haluaisi aloittaa? Zeller. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa herra Katanian lämpimästi tervetulleeksi vieraksemme. Meillä oli tässä vastikään juuri tilaisuus yhdessä osallistua konferenssiin, jossa käsiteltiin kahden päivän ajan rajat ylittävää yhteistyötä ja erityisesti tämän erityisen oikeudellisen välineen käyttöä, eli siis alueellisen yhteistyön yhtymää, josta juuri puhutaan. No se, että tämä keskustelu käydään näin kokouksen päätteeksi ja hyvin hyvin harva jäsen enää on paikalla. Toivottavasti ei ollenkaan tarkoita sitä, että EGTCtä ei pidettäisi tärkeänä. Alueellisen yhteistyön yhtymä on kyllä hyvin tärkeä asia, vaikka jäsenvaltiot valitettavasti sitä eivät oikein olekaan vielä tällaiseksi tunnistaneet. Yhtymä on jäsenvaltioissa aika epäsuosittu. Valitettavasti myöskään monet sen puitteissa yhteistyötä tekemään kykenevät tahot eivät tästä ole olleet kovin kiinnostuneita, joten ja, ja, ja, ja se on hyvin tuntematon myös oikeudellisena välineenä alueellisen yhteistyön alalla, joten olisi hyvin tärkeää meidän nyt saada sen tunnettavuutta parantaa, parannettua. Ja itse asiassa raja-alueet kyllä kovasti odottavat oikeudellisia mahdollisuuksia yhteistyön vahvistamiseksi nyt, kun fyysisiä rajoja ei enää oikeastaan kourin tuntuvasti ole olemassakaan. Niin äh, nyt olisi tärkeää tätä rajat ylittävää yhteistyötä helpottaa myös näiltä muilta byrokraattisilta osin. Euroopan unionissa usein puhumme siitä, että äh, pyritään lähentämään lainsäädäntöä, mutta hyvin usein 28 jäsenvaltion lainsäädännöt ovat aika erikaltaisia. Ja tämä tietenkin yhteistyötä joissain tapauksissa hankaloittaa, toisissa jopa tekee sen mahdottomaksi. Siksi me tarvitsemme oikeudellisia välineitä, joiden puitteissa tämä yhteistyö voidaan järjestää. Aiempi komission jäsen, tuolloinen komissaari Danuta Hübner, hän tämän ehdotuksen aikoinaan teki ja nyt sitten viime lainsäädäntökauden aikana saimme laajennetun asetuksen alueellisen yhteistyön yhtymää koskien. Tästähän tietenkin Euroopan parlamentti teki omat päätöksensä ja mitä tähän, silloin laajennettiin tätä soveltamisalaa ja yhteistyömahdollisuudet paranivat ainakin teoriassa ja myös yksityiset yritykset voivat olla todella mukana tässä yhteistyössä. Ja se, että tätä välinettä ei ole Euroopan unionissa käytetty tätä enempää, vaan että niin kuin Rova Zilmer totesi, vahvistusta tarvitaan ja myös yhteistyötä naapurivaltioiden kanssa. Osallistuin aikoinaan kolmikantaneuvotteluihin ja saatoin havaita, että jäsenvaltioiden vastustus oli aika vankkaa oli tiettyä mustasukkaisuutta, etteivät alueet vaan mitenkään saisi enempää itsemääräämisoikeutta tai äh, mahdollisuutta päättää asioistaan. Tämä kuuluu mielestäni menneisyyteen, mutta tällainen menneisyyden ajattelu äh, valitettavasti edelleen on olemassa monissa mielissä pääkaupungeissa erityisesti. Paikan päällä kentällä toimijat ovat hyvin tottuneet rajat ylittävään yhteistyöhön, vaikkapa Interreg-ohjelman kautta. Mutta niillekään ei ole vielä kyllin äh, selvää, että EGTC-alueellisen yhteistyön yhtymä on äh, aidosti oikeudellinen väline äh, yhteistyön varmistamiseksi myös institutionaalisella tasolla, koska tätä kautta voidaan myös perustaa erilaisia elimiä ja voidaan todella tätä kautta varmistaa yhteistyön toimivuus erityisesti rakenteellisesti heikoilla alueilla. Tämä kyllä yhteistyötä helpottaisi. Joillain alueilla tämä toki on jo onnistunutkin, mutta monissa tapauksissa kyllä vielä tarvitaan tiedottamista ja viestintää. Minä katson, että tämä tutkimus, joka meille juuri tässä nyt esiteltiin, kyllä erittäin hyvällä tavalla osoitti juuri ne heikkoudet, jotka me oikeastaan halusimme poistaa jo viime kolmikantaneuvotteluissa, mutta tämähän kaatui jäsenvaltioiden vastustukseen. Ja nyt sitten tähän asti sen kokemuksen pohjalta, niin kuin tutkimuskin toteaa, on tullut todistetuksi, että nämä heikkoudet ovat juuri nämä pelätyn kaltaisia. Ja tutkimus on nyt todella tämän tiedon meille tarjonnut ja tätä tietoa meidän tulisi mielestäni nyt sitten käyttää hyödyksi niin, että voimme tuossa väliarviossakin sitten vielä puuttua välineen heikkouksiin ja välinettä parantaa. Erityisesti nyt näinä aikoina, kun viimeaikaisten tapahtumien vuoksi rajaa aitoja jälleen rakennetaan ja rajavalvontaa otetaan käyttöön ja vahvistetaan. Niin ajatellaan joidenkin jäsenvaltioiden tilannetta tällä hetkellä. Toki niiden toimet voivat osittain olla ihan perusteltuja, mutta alueellinen yhteistyö alueiden välillä raja-alueilla ei saisi tästä kärsiä. Kun alueet ovat havainneet, että ne voivat ongelmat ratkaista parhaalla tavalla yhdessä, niin niiden tulisi voida EGTCtä välineenä ehdottomasti käytännössä sitten soveltaa. Sitä ei muuten äh, ole kaikkialla ollenkaan edes mainittu. Komissio sanoo, että kyse on äh, ehdottomasti välineestä, joka on äärimmäisen hyödyllinen ja mielestäni se voitaisiin kumppanuussopimuksissa ehdottomasti vielä mainita sekin. Se on laadultaan ihan mm, toisenlainen kuin muut vastaavat, joten olen tutkimuksesta äärimmäisen kiitollinen ja olen kiitollinen siitä, että alueiden komitea on todella ponnistellut puhaltaakseen henkeä alueellisen yhteistyön yhtymään oikeudellisena erittäin käyttökelpoisena välineenä ja meidänkin tulisi tässä valiokunnassamme tätä kautta pyrkiä vahvistamaan rajat ylittävää yhteistyötä. Esteet, byrokraattiset esteet ja muut esteet tulisi toden totta purkaa ja väärinkäsitykset oikoja, oikaista. Kiitos. Very much, Mr. Ol- Kiitoksia. Ja Olbricht. It will be useful for the... Ehkä olisi hyväksi, jos analyysin kannalta, jos vähän valotettaisiin historiaa. Minä olin ensimmäinen esittelijä tästä yhteistyön yhtymästä. Tämä oli ehdottomasti Euroopan komission ajatus sataprosenttisesti, ei mitään tekemistä kuntien tai paikallisviranomaisten kanssa. Tuolloin Euroopan parlamentti halusi eurooppalaisen välineen jota kutsuttiin EGCC, rajat ylittävän yhteistyön välineeksi, ja äh, Jean Charleg esitti äh, aikanaan, että tämä olisi erittäin helppo ja erittäin eurooppalainen ja kaikki hyväksyisivät sen. Minä suhtuin epäileväisesti, mutta minulle sanottiin, että tulen uudesta jäsenvaltiosta, en ymmärrä Eurooppaa, mutta Euroopalle se kyllä kelpaa. No, minä ihan alussa sanoin, että tässä ei ole kyse, kyse teknisistä seikoista, vaan tässä on kyse äm, perustuslaillisesta ongelmasta. Siihen, siihen liittyy juridisia seuraamuksia. Kun on kaksi jäsenvaltiota, äh, äh, kahdet työmarkkinat, työmarkkinalainsäädännöt ja niin edespäin, ähm, niin sen vuoksi se oli aivan liian mutkikasta ja siksi me muutimme tätä täysin me teimme siitä helpomman paketin ja onnistuimme selittämään komissiolle, että siitä piti tehdä rajat ylittävän yhteistyön välineestä ylipäänsä alueellisen yhteistyön yhtymä. Eli ei rajat ylittävää, vaan alueellista, koska se avasi uusia mahdollisuuksia. Paikalliset viranomaiset, lähinnä alueiden komitea, vastustivat alusta lähtien. Vastustivat miksi? Siksi, että pelkäsivät, että uusi väline veisi niiltä toimivan rajat ylittävän yhteistyön, euroregiot ja niin edespäin, pelkäsivät, että tämä uusi väline, joku muu ottaisi sen käyttöön, ministeriö tai joku muu, ja me selitimme, että ei, Alueet voisivat käyttää uutta välinettä olemassa olevaan yhteistyöhön. Eivät olleet ihan varmoja, toimisiko se, mutta me ehdotimme, että uutta välinettä valvottaisiin. Alueet hyväksyivät ja aloittivat valvonnan, ja tämä on hyvin kiintoisaa ollut. Ongelmaa, ongelmat, joita nyt on, johtuvat ehkä näistä varhaisvaiheista, koska niitä ei ole, varhaisia ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Tämä liittyy lainsäädännön muutkikkuu-uudesta, sopimusten muutkikkuu hallinnollisen valmiuden äm, tilanteesta. Mikä oli hankalin, siis kaikkein ongelma, hankalin ongelma tuolloin oli se, että neuvosto sopii tästä välineestä yhdellä ehdolla, nimittäin äh, sillä ehdolla, että että sitä ei luotaisi ilman ulkoasiaministereiden suostumusta, ei ikinä, koska ensimmäinen ajatus oli se, että kunnat loisivat tämän ö, yhteistyön yhtymän ja sen jälkeen virallisessa lehdessä ilmoitettaisiin, että neuvosto on jotain luonut. Neuvostolla taas oli mielessään ongelmat Slovakian ja Unkarin muun muassa kanssa – joissa tällainen olisi poliittisesti räjähde, räjähdysaltista. Mm, se, siis se, että kunnat tekisivät jotain ominpäinensä. Ehto oli siis se, että ensin tarvittaisiin hallitusten yhteisymmärrys. Ja tästä syystä meillä on nyt tämä rinnak- tavallaan rinnakkainen tilanne, eli että meillä on olemassa olevaa yhteistyötä, se on rajatyrittävää yhteistyötä, se toimii ihan hyvin. Ja sitten joissain paikoissa meillä on tällainen juri, laillinen koe meneillään. Esimerkiksi vaikka sillan rakentaminen tai sairaalan rakentaminen tai jokin aivan erilainen Belgian ja Ranskan välinen hanke, mm, Joten ei meidän tulisi tästä kauheasti olla, ei meidän pitäisi olla kauhean yllättyneitä, koska aina kun jokin ei ole puhtaasti kansallista, se mutkistuu Euroopassa. Ja siksi halusimme helpottaa asioita niin, että tämä hanke toimisi, mutta edelleenkin ne epäilykset, joita alussa vallitsi, ovat voimassa ja niillä, niiden seuraukset näkyvät edelleenkin. Ikävä, että joudun tällä tavalla muistelemaan menneitä, mutta joskus on hyvä muistella, miksi ö, hanke luotiin ja mitkä ovat tämän päivän ongelmat. Muuten neuvoston ensimmäisessä kokouksessa kaksi kolmannesta jäsenvaltiosta vastustivat, ja silloin Jean Charlesille sanoi, että hän Eurooppa toimii. Ja helposti hän kaikki sen hyväksyvät, mutta aika monet olivat vastaan. Thank you, Mr. Zeller wanted to remark something. Kiitoksia. Zeller, haluatteko sanoa jotain? Jan hat das sehr gut. Jan sanoi tämä oikein hyvin. Ja viittasi todella myös näihin ristiriitoihin. Mutta hyväksymmekö tämän tilanteen tällaisenaan? No niin, komissio on tehnyt ehdotuksen rajat ylittävää yhteistyötä varten. Tiedän tietenkin, että tämän tyyppisen välineen tarve on syntynyt alueilla, ainakin tietyillä alueilla, joilla on ollut omat puhetorvensa, jotka ovat saaneet äänensä kuuluville juuri alueiden komiteassa. Mutta suurimmat ongelmat itse asiassa tällä hetkellä koetaan Saksan ja Puolan välisellä rajalla – yhtäältä maaneuvokset, jotka katsovat, että tämän välineen kautta nyt sitten luodaan sellaisia eh, toimivaltoja, jotka nyt sitten siirtyvät eh, väärin käsiin. Mutta näin ei suinkaan ole, vaan on aivan päinvastoin, eh, että rajan Odernaisse naisse jokien rajan toisella puolella Puolassa, onpa kyse sitten vaikkapa yhteisistä kouluista, liikennehankkeista, julkisista palveluista, niin onko kovasti vastustusta, kun pelätään sen oman toimivallan kutistumista. Mutta siksipä näiden hankkeiden ja yhteistyön muotojen ää, o, niistä on aina ilmoitettava pääkaupungissa ja meillä on Saksassa ja Puolassa eri tasot tätä varten olemassa. Puolassa vastuussa on kansallishallitu, kansallinen hallitus, Saksassa sitten maapäivät, siis alue osavaltiotason hallinto. Ajatellaan no, vaikkapa Potsdamia, Schweriniä, Dresdeniä, niin sitten jo ongelmia onkin. Ja tästä kärsivät ne, jotka näitä rajat ylittäviä hankkeita haluaisivat toteuttaa. Aika yksinkertaista asiasta tässä usein on kysy. On koko joukko kaupunkeja, jotka on jaettu. Hmm. Görlitz, Köstrin, erityisesti eh, Frankfurt Oder Subice. Eh, siellä on eh, yliopisto, joka on molemmilla puolilla, niin Saksan kuin Puolankin puolella Oderjoen yli. Näin ollen nämä opiskelijat siirtyvät jatkuvasti. Ja tätä varten haluttiin sitten joko raitiovaunu tai bussilinja. Ja viisi vuotta meni ennen kuin kaupunki sai luvat Varsovasta ja sitten Brandenburgista joka nyt on, on sitten vastuussa olevien maapäivien pitopaikka. Joten on ehdottoman välttämätöntä, että tällainen kapeakatseinen ajattelu jää menneisyyteen eikä alueellisen yhteistyön yhtymää ole ollenkaan ristiriidassa tai kilpaile aiempien yhteistyömuotojen kanssa. Se on oikeudellinen väline, se ei ole tukiväline, mutta juuri tämän oikeudellisen välineen pohjalta voidaan soveltaa Euroopan oikeutta siellä, missä kansallinen oikeus ikään kuin vähän seisoo alueellisen yhteistyön tiellä. Thank you, thank you very much, Mr. Van. Kiitoksia. Ja Van Nistelrooy. Ja als we nu, nu kijken naar dit rapport en... Tätä kertomusta nyt ö, lukee ja kuuntelee eh, esitystä, niin tässä ö, saa sitten vähän miettiä, että kun vauva on kehdossa, niin kuka nyt onkaan äiti ja kuka onkaan isä ja miksi tällainen vauva ylipäätään on, on syntynyt? Tämä väline vahvistaa yhteistyötä rajojen ylillä, siis kyse on nyt rajat ylittävästä yhteistyöstä, niin Tämä, tästä on, yhteistyöstä on oikein hyviä esimerkkejä. Ja kun 12 uutta jäsenvaltiota tuli joukkomme, niin paitsi että haluttiin jakaa niille tietotaitoa ja kokemusta vanhoista jäsenvaltioista, niin tämän lisäksi saatettiin havaita, että tämä toimii paljon nopeammin ja paremmin, jos sitä varten oikeudellisia välineitä, niin sitten ei mene 20 vuotta, vaan jäsenvaltion kanssa voi tehdä huomattavasti helpommin tätä työtä ja näin ehkä toimivaltaa siirtää sinne alueelle. Mutta me taisimme silloin vähän yliarvioida kumppaneitamme. Niin, itse oli muuten tuolloin Euroopan raja-alueiden edustuslaitoksen johdossa ja tuolloin pidimme tätä erinomaisena ehdotuksena. Ja tästä on erinomaisia esimerkkejä ja se into, jota ensimmäisellä kaudella ihan kaupungilta ja pormestaritasolla esimerkiksi koettiin, oli todella fantastista eri jäsenvaltioiden äh, raja-alueiden välillä, vaikkapa Belgia ja Ranskan. Ja näin voidaan todella yhteistyölle antaa aivan uusi ulottuvuus. Se, että sitten jäsenvaltioilla ei ole hyvää vaikutelmaa tai että ne eivät ole tyytyväisiä, niin voin kertoa esimerkiksi Belgian ja Alankomaiden välistä yhteistyöstä Limburgin alueella, niin tällaisia välineitä on kehitelty. Ja Saksan osavaltiot ja sitten myös Vallonian alue Belgiassa ovat tehneet myös yhteistyötä, mutta ei tästä ei tätä ole nimetty eurooppalaiseksi yhteistyön yhtymävälineeksi. Ei se saa, sillä ei saanut mitään tämmöistä nimeä olla EGTCllä. Eh, e eh, oikeastaan tämä esiteltiin vähän niin kuin, että jäsenvaltiot sen olisivat itse kehitelleet, eikä EUlla olisi asian kanssa juurikaan mitään tekemistä. Välineellä on kovin paljon myönteistä annettavaa, mutta jäsenvaltioissa sitä ei kyllä haluta omalla nimellään kutsua. Ja huomasin tämän tästä teidän esityksestännekin, kun sitten ihan operatiivisista ohjelmista puhutaan. Eli kyllä meidän täytyisi tuossa väliarviossa todella hyödyntää myös teidän tekemäänne tutkimusta nyt, että saisimme tämän erinomaisen välineen entistä parempaan käyttöön. Koska jos sitä ei käytetä, niin raja yhteistyö heikkenee. Ja se nyt olisi aivan valitettavaa. Kyllä raja-alueella hyvin paljon tapahtuu tietenkin edelleenkin. Ja kun katsotaan keskipitkällä aikavälillä kohesiota, niin alueellinen yhteistyö, alueellinen kohesio on asia, joka säilyy. Tämä rajat ylittävä ulottuvuus tulee olemaan äärimmäisen tärkeä jatkossakin. raja-alueiden äh, yhteistyöongelmat äh, kuuluvat kyllä ehdottomasti menneisyyteen. Meidän täytyy ehdottomasti priorisoida Euroopan unionissa tätä yhteistyötä, kun tässä nyt katsotaan 20 vuotta jo taaksepäin, niin äh, epäilemättä väline kyllä tulee säilymään äärimmäisen merkittävänä myös tulevaisuudessa. Thank you very much and now... Kiitoksia kovasti. Ja nyt minulla on ilo antaa puheenvuoro Katainolle, joka on alueiden komitean y alueellisen yhteistyön yhtymä foorumin puheenjohtaja. Ehkä voitte kertoa tämän päivän seminaaristanne. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, haluan nyt käyttää hyväkseni mahdollisuuden puhua Italiaa. Olbrichtin puheenvuoro kiinnosti kovasti. Se ilmensi niitä teknisiä ongelmia, joita tänä päivänä kohtaamme. Ja haluaisin myös viitata muutamiin poliittisiin seikkoihin, jotka tekevät ehkä vaikeaksi muistaa tämän hankkeen menestystä. Kerron, että tämän välineen takana, ja tämähän on ainoa juridinen väline, joka kunnilla on, joka on siis luonteeltaan eurooppalainen, jonka avulla voidaan parantaa yhteistyötä, rajat yhteistyötä, niin ensinnäkin haluttiin, tai siis tähän ongelmana tässä on tämä tällainen ylhäältä alas menevä lähestymistapa, tuolloin tavallaan komissio asetti vastakkain nämä paikallisviranomaiset ja toisaalta oli tällainen alhaalta ylöspäin menevä lähestymistapa, jonka avulla haluttiin kehittää sellaista alueiden ja kuntien Eurooppaa, joka perustuu alueiden näkemyksiin ja tahtoon. Kaiken tämän keskustelun taustalla, myös kun puhutaan teknisistä asioista, niin niiden taustalla oli halu järjestää tämä seminaari, jossa käsiteltiin alueellista yhteistyötä ja myös huomenna meillä on konferenssi. Ja tämä seminaari on valottanut aika useita, äh, siis useita erilaisia vaikeuksia, joita meillä on ja me emme saa jättää näkemättä metsää puilta, kun me puhumme näistä ää, poliittisistakin hankaluuksista. Ää, EGTC voidaan pitää strategisena välineenä, koska se on omiaan parantamaan alueiden osallistumista rajat ylittävän yhteistyöhön, omien alueensa kehittämiseen ja sen sen hallinnon täytyy olla myös kunnossa. Ja siksi me halusimme eh, perustaa tämän EGTC-foorumin, jonka puheenjohtaja minä nyt olen, ja sen tarkoitus on valvoa eh, kansallista täytäntöönpanoa ja yksilöiden myös ongelmia ja erilaisia pullonkauloja ja keinoja ratkaista ongelmia – EGTCn velvoite on myös pitää rekisteriä. Kaikkien uusien ECT, EGCTiden täytyy kertoa olemassaolostaan meille. Ja meillä on siis nyt rekisteri, jossa, jonka mukaan Euroopassa on 57 EGTCtä ja 20 eri jäsenvaltiossa on 700 kuntaa mukana. Ja kymmenen vuoden aikana, kun tämä äh, hanke on ollut olemassa, niin äh, lukumäärä on jo melkoinen, mutta ei mitenkään ylenpalttinen. Meidän täytyy pohtia äh, sekä myönteisiä seikkoja että kritiikin paikkoja. Esimerkiksi Luxemburg puheenjohtajavaltiona viime syyskuussa lanseerasi keskusteluun siitä, kuinka, vo, kuinka erilaisin juridisin instrumentein voisimme parantaa alueellista yhteistyötä ja alueiden komitea laati lausunnon tästä teemasta, jossa se syventää ajatusta siitä, että tarvitaan parempi sääntelyympäristö. Ja haluaisin myös korostaa näitä ongelmanpaikkoja tai niitä hankaluuksia, joita alueiden komitea on yksilöinyt ja jotka liittyvät operatiiviseen toi, toimintaan. On tiettyjä jäsenvaltioita, jotka eivät ole käyttöön uusia uuden asetuksen ö, säännöksiä, jotka, jotka ovat siis olleet voimassa vuodesta 2013 ja jotka ovat kyllä parantaneet tilannetta ainakin, ainakin alueiden komitean mielestä, ja haluankin tässä kohtaa kiittää Zelleriä, joka oli esittelijänä tästä sää, siis tätä asetusta koskeva esittelijä. Myös Hypner on kantanut erittäin tärkeän korren kekoon tässä keskustelussa. Muutamat maat eivät kuitenkaan ole olleet yhtä mieltä uusien muutosten kanssa, eivätkä sovella niitä kansallisesti. Myöskin mm, kansallisesti tätä uutta. Mm, äh, siis jäsenvaltioiden olisi pitänyt soveltaa tätä uutta asetusta jo viime kesästä alkaen. Äh, ongelmia kuitenkin on ollut siinä, että olemassa olevat EGTC eivät välttämättä ole osallistuneet operatiivisten ohjelmien äh, laatimiseen. Eli tässä meillä on kuva, jossa on valoa ja varjoja. Kaikkia ongelmia ei ole vielä onnistuttu ähm, ratkaisemaan. Äh, monet ongelmat liittyvät aiempiin Interreg-ohjelmiin, eikä se ole ihmekään, koska äh, Interreg syntyi, äh, jotta voitaisiin parantaa rajat ylittävää yhteistyötä, ja toisaalta EC, EGTCkin on kehitetty parantamaan rajat ylittävää yhteistyötä, mutta jälkimmäinen ei pysty välttämättä osallistumaan ed- ed- ensin mainitun ohjelmiin. EGTC kuitenkin priorisoi rajat ylittävää yhteistyötä, mutta ei ainoastaan Interregin, siis ää, ainoastaan Interreg ei ole ollut sille ongelmallinen. On muitakin ongelmia, muun muassa Life ja Cosme, jotka ovat täysin kansallisessa kontrollissa – ja EGTC niihin voi osallistua. On muitakin, kuten Umpact. Niissä ei ole otettu huomioon mahdollisuutta rahoittaa sellaisia hankkeita, jotka ovat syntyneet EGTCn ansiosta. Ainoastaan Interact toimii hyvässä yhteistyössä EGTCn kanssa, joten ähm, tämä ehkä selittää sitä, miksi äh, menestys on ollut vain osittaista. Äh, jotkut EGTC äh, ovat juridisia henkilöitä, ja toimivat eri jäsenvaltioissa ja eri jäsenvaltioiden täytyy hyväksyä poikkeuksia sääntöihinsä, jotta IGTC voivat toimia, mutta oikeastaan mahdollisuutta käyttää poikkeusta ei ole juurikaan käytetty. Kolmansissa maissa IGTCitä ei ole kehitetty. On tehty esimerkiksi sopimuksia Moldavin ja Ukrainan välillä, ja niiden avulla on luotu pysyviä yhteistyön keinoja, mutta tämä on vähäistä. Ja lopuksi haluaisin korostaa sitä, että ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän täytyy nyt tässä heittää lapsi pesuveden mukana pois tai antaa sen mennä. Kyllä meillä on kiintoisiakin kokemuksia ja näiden myönteisten kokemusten lukumäärä kasvaa. Eli kyllä tämä toiminta on myös arvokasta ja omiaan tuomaan lisäarvoa. Ehkä meidän tulisi lisätä tämän yhtymän, tai tämän yhtymän tarjoin tietoisuutta tästä yhtymästä. Ja meidän tulisi enemmän puhua Äh, tällaisten EGTCiden äh, mahdollisuuksista. Tämähän on yksi keino parantaa monitasoista äh, hallintoa Euroopassa, johon muuhinkin, muutenkin pyritään. Ja tämä väline, sehän on, ähm, se yhdessä muiden makrostrategisten ohjelmien ja välineiden kanssa voisi antaa ikään kuin uudet kasvot Euroopalle niin, että Eurooppa ei koostu ainoastaan kansallisvaltioista, vaan erilaisista alueista, jotka alueet itse asiassa rakentavat alhaalta ylöspäin tämän todellisen ja oikean Euroopan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Komission edustajakin on paikalla. Alexander Ferstel. Äänsinkö nimenne oikein? Sinne päin. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you very much. Thank you Kiitos sekä keskustelusta että esittelystä. EGTC on meille tärkeä väline, kun ajattelemme Euroopan alueellista yhteistyötä ja aivan erityisesti rajat ylittäviä hankkeita. Se auttaa ja on auttanut aiemminkin ohjelmien täytäntöönpanossa, mutta tässähän mentiin pidemmällekin. Meillä on EGT-seitä, jotka toimivat esimerkiksi sairaalakysymyksissä, liikkuvuudessa, myös Interreg-ohjelmien alalla. Tämä ei välttämättä ole huono asia mielestäni. Kun ajattelemme uutta asetusta ja sen soveltamista, nyt on vielä liian varhaista tehdä johtopäätöksiä Komissio raportoi äh, elokuussa 2018 tilanteesta. Nyt näemme, että 56 yhtymää on toistaiseksi osoittautunut aika lailla hienoiksi välineiksi alueellisen yhteistyön ja koordinoinnin parantamisessa. Nyt kun on siirrytty ad hoc-ratkaisusta hieman pysyvämpään oikeudelliseen ratkaisuun, niin tämä on hyvin tärkeää. Jatkoa ajatellen komissio totta kai rohkaisee käyttämään EGT-seitä ohjelmien sisällä ja niiden ulkopuolellakin. Ja myös alueiden komitean ponnistelut ja Euroopan parlamentin toimet ovat kannustettavia, jotta voimme edistää EGT-seiden käyttöä. Now, Dr. Kiitoksia kovasti. Ja nyt tohtori Selmer, oletteko valmiit vastaamaan kysymyksiin? Comments, thank you for all those. For... Niin, tai huomioihin kiitän kaikkia siitä, että Um, suhtauduitte mielenkiinnolla tähän kertomuksemme Itse asiassa tästähän on paljon kirjoitettu ja sanottukin aiemmin. Me halusimme emme niinkään katsoa menneisyyteen kuin tulevaisuuteen ja tehdä joitain päätelmiä siitä, että mitä nyt vielä voitaisiin tehdä. Ja niin kuin edustaja Zeller totesi, hankaluudet, ongelmat on tässä kertomuksessamme kuvattu yksityiskohtaisemmin puheenvuorossani niihin kaikkiin ehtinyt puuttua. Mutta samalla voidaan todeta, että erittäin myönteisiä kokemuksia on niitäkin, enkä sanoisi, että tätä välinettä ei ongelmien vuoksi sovellettaisi. On erinomaisia kokemuksia. Jotkut eikä tilanteeseen, niin kuin komission edustajakin totesi, menevät pidemmälle kuin vain Interreg-rahastojen varat. Mutta näihin asioihin menee aina oma aikansa, ja näin tämä meidänkin varmaan täällä kannattaisi nähdä. Ähm, joskus se kehitysvaihe on hieman pidempi joissain asioissa kuin taas toisissa ennen kuin sitten päästään toivottuun lopputulokseen. Ja jos te haluatte integroida EGTC äh, paremmin äh, valtioiden väliseen yhteistyöhön, äh, niin aikaahan tähän tietenkin menee ja varmaan viestintäponnisteluja tarvitaan ja tiedon levittämistä tarvitaan. Se on varmaan aika pitkäaikainen prosessi ja mehän voimme tietenkin vain oppia tähän tai ottaa oppia tähän astisista kokemuksista ymmärtääksemme, mitä voitaisiin seuraavaksi tehdä EGTC-laillisen eh, puitteiston parantamiseksi. Like to comment. Haluatteko kommentoida? Niin, ihan pieni asia. Vielä en nyt vaan kerta kaikkiaan voi vaieta. Minä en tässä missään nimessä kritisoi komission virkamiehiä, mutta pyytäisin kyllä komissiolta, että kun ensi kerralla taas kirjoitatte kohesiokertomuksen, ja rajat ylittävä yhteistyö teille on niin tärkeää kuin aina väitätte, niin eikö se voitaisi sitten myös mainita kohesiokertomuksessa, ettei käy niin kuin viimeksi, että se jää täysin kertomuksen ulkopuolelle ja vasta sitten kun Euroopan parlamentti kirjoitti oman mietintönsä, kohesiokertomukseen liittyen ne muistutti alueellisesta yhteistyöstä. Eiköhän komissio olisi hyvä muistaa se jatkossa. Kiitos. Olette aivan oikeassa. Muistamme kyllä, miten hankala keskustelu on ollut. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia siitä, että esititte tämän tutkimuksen. Kenties voitaisiin toteuttaa täytäntöönpanoraportti tästä aiheesta. Sellaisenhan me voisimme tehdä. Meillä on hyviä tietoja, aihe on konkreettinen ja tämä sopii kuvioon. Ihan näin ajatuksena. Could be a nice report. Siitä voisi tulla hyvä mietintö tulevaisuudessa. Mutta katsotaan nyt ensin ö, äh, niitä muita mietintöjä, jotka keskittyvät alueelliseen yhteistyöhön ja sitten jatkamme EGTCn äh, parissa täällä Regissä oma-aloite mietinnön mm, keinoin. Niin, me varmasti joudumme vielä jatkamaan työtä tästä aiheesta. Kuitenkin olisi kiintoisaa, jos regivaliokunta voisi valvoa tätä prosessia, seurata prosessia ja saada ehkä tietoa sen edistymisestä. Ja pidetään tämä asia mielessämme, kun yrimme paremmin käsittää miten alueellinen yhteistyö joissain jäsenvaltiossa toimii. Ehkä meidän tulisi myös ministeriltä kysyä alueellisesta yhteistyöstä ja kohesiosta, ei ainoastaan operatiivisista ohjelmista. No, tällainen valinta meillä on. Kiitoksia kovasti tästä keskustelusta. Niin, arvon jäsenet, jotka olette paikalla. Meillä on nyt ilo ja kunnia hyväksyä myös koordinaattoreiden päätökset. Aiemminhan me järjestimme koordinaattoreiden kokouksen. Me teimme siellä muutamia, muutamia päätöksiä, jotka on jaettu jäsenille. Jos kellään ei ole nokan koputtamista eikä muuta, muutakaan kommentoitavaa. Ah, mutta Van teillä on. Thank you very much. We got... Kiitos. Me saimme pöytäkirjat. Kaikki on aivan oikein, mutta kohdassa seitsemän haluaisin lisätä hieman tietoa siitä, mikä on tilanne poliittisissa ryhmissä tästä yksinkertaistamispäätöslauselmasta. Tässä koordinaattori pani merkille tämän päätöslauselman, jonka EPPn koordinaattori laittoi jakoon. Sitten todettiin, että kolme koordinaattoria sanoi, että ei ollut riittävästi aikaa Haluaisin lisätä tähän sen, että EPP, SET, ECR tukivat ja ALDE ei vastustanut. Sitten tässä olisi hieman enemmän sisältöä. Se olisi aivan vain lisäyksenä tähän. Eli yksi lisälause, joka olisi hieman teknisempi lisäyksenä. Thank you very much. It may... Kiitoksia kovasti. Tämähän selventää kokonaiskuvaa ja tilannetta, joka koskee päätöslausumaesitystä ja meidän päätöksemme Tänään me otamme vaarin tästä puheenvuorosta. Ja olisi hyvä, jos saisimme tämän myös kirjallisena. Aina sieltähän se on tulossa. Seuraava kohta. Muut asiat. Onko muita asioita? Ei. Ei näytä olevan. Muistuttaisin teitä siitä, että seuraava valiokuntamme kokous pidetään 30. marraskuuta iltapäivällä kolmesta puoli seitsemään. Ja tiis